Uh, good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome. Huomenta, hyvät naiset ja herrat. On hienoa, että voimme aloittaa näin aikaisin, koska monet teistä, kuten minä itsekin, olimme joulurienoissa eilen. Joten onneksi pääsin lähtemään hiukan aikaisemmin eilen illalla. Sitä edellisenä iltana monet meistä työskentelivät myöhään täällä parlamentissa ja yritimme saada aikaan lopullisen sopimuksen neuvoston kanssa – rakennusalan tuotteisiin liittyvästä asetuksesta. Ja on erittäin hienoa, että Tyler on vielä täällä esittelijä. Voisitteko kertoa lyhyen päivityksen tästä asiasta? Stand van Kiitoksia puheenjohtaja. Dank u wel voor eh, deze. We hebben gisteren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 tietää, tietenkin kiittää tästä ensin varjoesittelijä. ja saan, saan sanoa, että mitä tulee kuluttajasuojaa, direktiivin, niin jossakin vaiheessa me tulemme asian käsittelyn saattamaan päätökseen. Mitä tulee näihin minun aiheisiini ja tähän minun aiheeseen ja näiden kahden kuulemisen lisäksi, tämän lisäksi, niin Haluaisin palata Euroopan tu- yhteisöjen tuomioistuimen päätökseen. Ja siellä on annettu tuomio, kun saksalainen kuluttaja on Itävallan Alpenhof-hotellista varannut huoneen ja sitten hän on lykännyt sen käyttöä ja hän sanoi, että Saksan lainsäädännön mukaan kuluttajansuojalainsäädäntö suojaa saksalaista kuluttajia, mutta jos ajatellaan Rooma 2 asetusta, niin Itävallan hotelli, joka kotisivuillaan esittää ehtonsa, niin suuntautuuko se Saksaan asti, mutta sanotaan ei ole mitään täysharmonointia, koska Rooma 2 ja Bryssel 1 mukaan kuluttaja aina suojellaan, mutta tuomioistuin totesi, että ähm, saksalainen kuluttaja joutuu noudattamaan Itävallan lainsäädäntöä, koska kotisivut eivät olleet kielellisesti liia, riittävän laajat. Eli kyseessä on äh, sen etujen mukaan järjestetty ähm, liiketoiminta. Ja nyt pienet ja keskisuuret yritykset voivat olla suhteellisen varmoja siitä, että eh, jos ajatellaan kotisivuja, niin 26 muussa maassa ei tarvitse noudattaa niiden maiden lakia. Mutta jos ajatellaan kuluttajia, jotka ostavat tuotteita rajat ylittäen, niin he eivät saa kansallisen lainsäädäntönsä mukaan suojaa. Ja siksi minun mielestäni on tärkeää, että jos ajatellaan tätä Euroopan yhteisön tuomioistuimen Alpenhof-tuomiota, että me käsittelemme sitä vielä. Ja minun mielestäni, jos ajatellaan tätä Euroopan kuluttajansuojadirektiiviä rajat ylittävissä liiketoimissa, niin, niin sitä pitää yhtenäistää. Ja toiseksi puheenjohtaja, haluaisin Belgian puheenjohtajuutta erityisesti eh, kiittää ja onnitella ja Mikael Altenhoffia myöskin eh, siitä, että eh, loppujen lopuksi olemme saavuttaneet tästä hyvin kiistanalaisesta direktiivistä yhteisymmärryksen ja ottaen huomioon myöskin erilainen lähestymistapa niin meidän täytyy myöskin Pelkian ähm, ja herra Tarapela tuli juuri sisään, niin haluan kiittää Pelgiä tästä hyvästä työstä, mitä se on puheenjohtajakaudella tehnyt. Ehkä ei ihan yleisesti, mutta myöskin jos ajatellaan näitä briefing notesia, jotka olen laatinut, niin haluan niistä sanoa, että on tärkeää, että kuluttajansuojadirektiivi hyvin tiivisti, tai se on ristiriidassa muiden direktiivin kanssa. Se koskettaa sähköisen kaupan ja palveludirektiiviä ja koko palvelusektoria. Joka tapauksessa, mitä tulee kuluttajien oikeuksien direktiiviin, niin meillä on tässä on vielä kaksi lyhyttä briefing-merkintää, jotka haluan lyhyesti esittää oikeuksien informaatio oikeus ähm, pitää saada ähm, sähköisen kaupan ja äh, palveludirektiivien ähm, kanssa samaa linjaa. Ja nämä informaatiovelvollisuus äh, näissä kahdessa muussa direktiivissä täydentää toinen toisiaan, mutta informaatiovelvollisuus äh, horisontaalisesta direktiivistä ja sähköisen kaupan direktiivistä menevät osittain päällekkäin ja informaatiovelvollisuus muissa direktiiveissä pidetään voimassa, eikä siinä saa aiheutua enää lisäaukkoja. Me ehdotamme, että kuluttajansuojadirektiivi siis täydentäisi vähimmäisdirektiivejä paitsi sähköisen kaupan direktiiviä niin, että me voimme saada täydennystä ja mennä osittain myöskin sen eh, ulko- tai yli, mitä muissa direktiiveissä on taattu tällä hetkellä. Mitä tulee rahoituspalveluihin, niin toinen briefing note sanoo, että kuluttajasuojadirektiivien ja erityisen rahoitussektorin säännösten välillä, niin säädökset ovat hyvin monimutkaisia tehtiin muutamia ehdotuksia siitä, miten nämä aukot voitaisiin täyttää, mutta minun mielestäni paras tie tänä päivänä olisi rahoitusdirektiivin säädökset kokonaan jättää huomiota. Se merkitsee sitä, että meidän täytyy käsitellä tätä kysymystä jossakin muualla. Ja sitten kiitän varjoesittelijöitä kovasti, koska he ovat tehneet vähintään yhtä paljon työtä kuin minä, ja minä kiitän teitä tästä. Kiitoksia. Uh, thank you very much indeed. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät ehkä tästä kysymyksestä ennen kuin komission neuvosto kommentoivat. Eli Correa Campos ilmeisesti edustaa Gebhardtia. Kuka puhuu kuluttajaoikeuksista? No, te voitte päättää. Rochefort ei ole paikalla. Turunan ei ole paikalla. Milan on täällä ja Salvini. Ja Kumi myöskin haluaa puhua. No niin, haluaako joku demareista puhua tästä? Kreutzmann, selvä. Bilen, haluaisitko käyttää puheenvuoron? Te ensimmäinen näistä varjoesittelijöistä, joka on paikalla. Eli te saatte nyt kunnia puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Serdecznie podziękować za przygotowanie e, tych dokumentów. Jeśli chodzi o wymogi w zakresie informacji, a dokładniej artykułu 5. Mitä tulee tähän viidenteen kohtaan direktiivissä, meidän pitäisi noudattaa näitä sääntöjä ja minusta tuntuu, että tämä kuuluu direktiivin toiminta-alaan. Ja mielestäni meidän täytyy nyt keskittyä asiakirjaan, jossa on lisäarvoa. Ja se on tärkeää. Kuluttajien on saatava lisäarvoa ja myöskin suurempaa turvaa täytyy tarjota yrityksille. Ja kohta viisi, jota on ehdotettu, antaa tämän mahdollisuuden meille. Eli voidaan muuttaa enemmän tai vähemmän tätä sääntöä. Ja jos verrataan tätä palveludirektiiviin, niin voimme nähdä, millä tavalla kuluttajia koskevat säännöt olivat lähempänä toisiaan. Ja kohdassa viisi meille annetaan mahdollisuus horisontaalisen lähestymistapaan, joka mielestäni tällä hetkellä puuttuu Euroopan unionista. Toivottavasti saamme aikaan sovun, joka on hyvä kuluttajille ja myöskin yrityksille. Ja mitä tulee sitten rahoituspalveluihin, mielestäni on tärkeää, että muistamme, millaista dynamiikkaa on tällä alalla – siellä on hyvin paljon mahdollisuuksia ja minimisuojaa, jota tässä direktiivissä on ehdotettu, ja siksi kyseessä on tärkeä askel eteenpäin, kun ajatellaan sääntelyä. Mutta sitten on jäsenvaltioita, joissa on jo sääntelyä tällä alalla. Ja jos ajatellaan tätä oikeudellisesti, ei saa olla ristiriitoja, vaan meidän täytyy toimia niin, että kaikki säännöt ovat yhdenmukaisia eri jäsenvaltioissa. Myöskin mielestäni on tärkeää, kun puhumme yhtenäismarkkinoista. Mielestäni tässä tarvitaan myöskin kompromissia ja meidän on nyt saatava aikaan yhteisymmärrystä. Ja haluaisin nyt kiittää Schwabia, koska hän on tehnyt erittäin rakentavaa työtä. Kiitos. Uh, thank you very much, uh, Mr. Bilan. Kiitoksia, Bilan. Sitten Trenta Pilidis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σε αυτό το στάδιο ασφαλώς δεν έχω μελετήσει τα δύο papers. Kiitoksia. En nyt ole käynyt läpi näitä kahta asiakirjaa, mutta se mitä Andreas sanoi kuulostaa kyllä loogiselta, mutta täytyy palata tähän sitten, kun olemme tutustuneet tarkemmin näihin asiakirjoihin. Um, were there any other members? No niin, haluaisiko joku muu vielä kommentoida? No sitten minä haluaisin kysyä esittelijältä tämä toinen asiakirja liittyen rahoituspalveluihin. Te olette keskittyneet erityisesti viestintäkysymyksiin ja tässä on paljon seikkoja, jotka on otettu esiin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme tähän voineet tutustua, mutta nyt muutama avainkohta. Ja tässä puhutaan kuluttajaoikeusdirektiivistä ja muusta EUn lainsäädännöstä rahoitusalalla ei ole parasta mahdollista ja tässä puhutaan päällekkäisyyksistä ja samalla myöskin porsanreistä. En ole ihan varma, mikä teidän kantanne on tästä asiasta, esittelijä, koska tiedän, että jotkut haluaisivat ottaa rahoituspalvelut tästä pois kokonaan, ja jotkut taas katsovat, että on tiettyjä aukkoja. Eli voisitko vähän antaa viitettä siitä, mitä katsotte, kun luette nämä briefing notit, ja minkälaisia suosituksia haluaisitte tehdä, jos haluatte siis tehdä näin? Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kaikilla on mahdollisuus lukea nämä tutkimukset, mutta mitä tulee klassisiin palveluihin pankeissa, niin siellä ei ole mitään päällekkäisyyttä. Vaikeus on vakuutussopimuksissa, jotka tehdään tietyillä paikkakunnilla. Siitä ei ole mitään säädäntöä, ei, ei ole perutusoikeuksia vakuutussopimukset osoittavat kuitenkin omina, yhteisiä ominaisuuksia, mitä esimerkiksi tulee ajoneuvovakuutuksiin. On niin, että ensimmäisenä päivänä, kun asiakirjat viranomaisille annetaan, niin silloin ne astuvat voimaan, eikä siitä voi enää vetäytyä pois koska silloin vakuutus on jo alkanut, eli pitää puuttua yksityiskohtiin, jotka ylittävät tämän direktiivin kapasiteetin. En minä sanoisi, että olisi järkevää tässä kohdin mitään tehdä, mutta minusta olisi komission asia tämä asia ratkaista silloin, jos on tarvetta, niin varmasti voidaan myöskin johdantosan kappale ottaa tähän mukaan, mutta minä teen paljon valiokunnan sihteeristön kanssa paljon työtä ja ryhmien työntekijät tekevät paljon työtä, mutta minä en usko, että tässä voidaan saada selkeä ero aikaan. Minä uskon, että neuvoston neuvottelut olisivat tärkeitä ja siksi olisi varmasti hyvä, jos Mikael Altenhoff tästä vielä käyttäisi puheenvuoron. No niin, eli me tarvitsemme enemmän aikaa näiden asioiden käsittelemiseen – Täällä nyt on neljä ihmistä, jotka eivät ole tänään paikalla, mutta nämä löytyvät kuitenkin parlamentin nettisivuilta. Ja myöskin nämä löytyvät valiokunnan nettisivuilta, eli voitte ladata nämä asiakirjat sieltä. Sitten seuraavaksi komissio ja neuvoston edustajat. Ja tiedän, että kehitystä on tapahtunut huomattavasti neuvostossa sen suhteen, miten direktiivin tulisi edetä. Ja Biilan mainitsi tämän kohdan viisi aikaisemmin ja kuluttajille annettavan lisäarvon. Eli ehkä Andenhoff nyt aluksi voisi kertoa viimeisimmistä tapahtumista sitten komission edustaja sitten esitteli, ehkä voi kommentoida ja muutkin valiokunnan jäsenet voivat sitten esittää huomioita. Ja eli neuvoston edustaja voisi nyt kertoa, millaista edistystä on tapahtunut ja mitä Koreperissä tapahtui eilen. Olkaa hyvä. Ja, dankjewel. Ik weet niet of ik in uh, eh, Nederlands kan spreken. Ik vermoed van wel, maar ik kan... Kiitoksia. Oletan, että voin varmaankin puhua täällä hollantia. Onko näin asia? Hyvä, kiitoksia. Niin, aivan kuten sanoitte, neuvostossa on tapahtunut merkittäviä ö, kehityskulkuja. Eilen Koraperissä päästiin tässä yhteisymmärryksen. Täällä on kova meteli nyt salissa ja lähestulkoon ei kuulu puhujan ääni. Voisiko taustahälyä? hieman vähentää. Kenties mikrofoninne ei toimi. Ehkä voisitte hieman siirtyä siellä. Kiitos. Onko nyt parempi? Kyllä vain. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Aloitan tässä uudestaan. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Ja aivan kuten tuossa sa- sanoin, neuvostossa on tapahtunut eilen etenemistä. Korepelissä päästiin nyt asiassa yhteisymmärrykseen, mutta tietysti neuvosto täytyy vielä vahvistaa tämä. Halusin tämän nyt tehdä tässä selväksi. Sopimuksen tärkeimmät seikat seuraavaksi, kun ajatellaan näitä eri lukuja, on seuraava. Olemme valinneet sen, että tässä nyt keskitytään etäsopimuksiin ja kohta, kohdat neljä ja viisi neuvosto on poistanut. Kun otetaan huomioon se minimiharmonisointi, joka meillä on, niin on hyvin hankalaa taata mitään lisäarvoa kuluttajille tai hallitukselle tässä. Joten olemme päättäneet poistaa nämä luvut 4 ja 5 sovittu. Sitten kaksi erityisseikkaa, joita käsiteltiin käsiteltiin, jota on käsitelty tänään valiokunnassa, niin voin kertoa, millä tavalla neuvosto näistä ajattelee. Olemme keskittyneet näihin kahteen sopimustyyppiin ja pitäneet kiinni näistä luvuista yksi ja kolme. Voin kertoa teille, että rahoituspalvelut eivät ole tämän direktiiviehdotuksen toimialan piirissä. ja suhdeyhteisön voimassa olevan lainsäädäntöön sen osalta on huomattu, että hankaluuksia kyllä löytyy. Vertikaalisessa tai sektoriaalisessa lainsäädännössä, niin kuin se tunnetaan, tässä täytyy erityislainsäädäntöä soveltaa. Ja tämä lainsäädäntö on sitten sellainen kuluttaja oikeuden, oikeuksiin liittyvä lainsäädäntö, että sitä täytyy pitää yleisenä lainsäädäntönä, joten palveludirektiivi, palveludirektiivi ja ö, sähköinen direktiivi, ne soveltuvat tässä niitä täytyy soveltaa, ja tässä on tiettyä päällekkäisyyttä luonnollisestikin, mutta neuvosto kyllä uskoo, että tässä voidaan edelleen soveltaa näitä kolme direktiiviä ilman, että muutetaan millään tavalla artiklan 22 kohdan 5 määräyksiä palveludirektiivistä, jossa määrätään, että palvelujen tarjoajat äh, tietyllä alueella voivat äh, edelleen tarjota palveluja muilla, äh, muillakin maantieteellisillä alueilla. Me haluamme estää tässä mahdollisten konfliktien syntymistä. Belgian näkemys on se, että tällä hetkellä mitään ristiriitoja ei ole direktiivin määräysten välillä, mutta jos sellaisia tulevaisuudessa tulee, niin silloin voidaan ottaa käyttöön tällainen konfliktisääntö ja tällöin kuluttajaoikeusdirektiivi on pää sijalla tässä verrattuna muihin. Tällaisena me näemme direktiivien välisen suhteen ja näin on se päätetty myös sääntelykehyksessä määritellä. Mitä tähän lopulliseen versioon tulee, niin sitä käsitellään neuvostossa luonnollisestikin, mutta sitten kun neuvosto on sen hyväksynyt, sitten se tietysti vasta julkaistaan. And for coming to tell us about council's views, because... Kiitoksia. Tämä on tietysti erittäin tärkeä kysymys, kun ajatellaan millä tavalla valiokunta etenee tässä asiassa. Haluaisin nyt vielä selventää hiukan asiaa, eli neuvoston kanta tästä asiasta, ja tietysti tämä on nyt ensimmäinen käsittely, eli meidän kantamme tulee myöskin teidän tietonne. Eli siltä pohjalta, että miltä te puhuitte, komission alkuperäinen ehdotus, jossa olisi kumottu direktiivi, joka liittyi epäreiluihin sopintoehtoihin teidän ehdotuksessanne nämä olisivat jääneet ennalleen, eli niitä ei olisi muutettu. Eli kuluttajoikeusdirektiivi keskittyy siihen, että korostetaan nämä direktiivit. Oliko ymmärtänyt oikein? No niin. Ehkä voisimme nyt kuunnella sitten komission reaktion, joka tietysti, kun verrataan komission alkuperäisen ehdotukseen tämän aikaa, hyvinkin erilainen kanta, kun ajatellaan millaiset kannat parlamentilla, komissiolla ja neuvostolla on, mutta haluaisimme nyt kuulla vähän, mitä mieltä komissio on tällaisesta komission ehdotuksen torjunnasta. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. No ensin kommentoisin äskettäisiä uutisia neuvostosta – ennen kuin menemme tähän briefing-asiakirjoihin. No ensinnäkin komissio pitää erittäin hyvänä tätä tehokasta työtä, jota on tehty Belgian puheenjohtajakaudella. Ja se on mahdollistanut hyvin paljon edistystä neuvoston neuvotteluissa kuluttajaoikeusdirektiivistä. Ja se on tietysti ensin hyvin huomionarvoista. Toiseksi myöskin on tärkeää huomata, että komissio ottaa asian lopullisen kannan. tähän kompromissiin, kun myöskin parlamentin keskustelut on saatu päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä – Eli meillä ei ole vielä lopullista kantaa tästä neuvoston kompromissista. Täytyy kuitenkin tunnustaa, että neuvostossa oli este ja ainoa tapa oli keskittää neuvottelut tiettyihin osiin ehdotusta. Eli tältä kannalta tämä teksti, josta on sovittu Koreperin tasolla, vaikuttaa ihan hyvältä pohjalta kompromissille, joka on yhdenmukainen sen kanssa, että voidaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Tietysti komissio pahoittelee, mikäli ei ole mahdollista saada aikaan sopimusta, joka pohjautuu täydelliselle harmonisoinnille kohdissa 4 ja 5, mutta jos keskitytään näihin osiin ehdotusta, niin se voisi olla yksi ratkaisu. Mutta kuten sanoin, meidän täytyy ensin katsoa, mikä on paras ratkaisu. Ja viime kädessä täytyy myöskin tarkastella, miten keskustelut sitten etenevät parlamentissa. Sitten nämä kaksi asiaa, jotka tulivat esille. Ensinnäkin suhde tämänhetkiseen lainsäädäntöön. No briefing asiakirjassa, joka liittyy suhteeseen lainsäädäntöön, Siinä on sama johtopäätös, joka tehtiin myöskin komission ehdotuksessa, nimittäin, että suhde kuluttajaoikeusdirektiivin ja horisontaalisen lainsäädännön välillä, kuten sähköisen kaupan direktiivin ja palveludirektiivin välillä, näiden pitäisi olla keskenään täydentäviä. Eli kukin lainsäädännön osa niitä sovelletaan täysimittaisesti omalla alallaan. Ja sitten mitä tulee kuluttajasuojadirektiiviin ja näihin muihin direktiiveihin, silloin pitää soveltaa tietovaatimuksia kummassakin tekstissä. Ja mikäli niiden välillä on konflikti, Silloin looginen ratkaisu on se, että kuluttajasuojadirektiivi on se, jota sovelletaan, ja tämä on myöskin neuvoston johtopäätös tästä asiasta. Eli neuvoston työ suhteessa lainsäädäntöön on nyt saavuttanut suurin piirtein tyydyttävän tuloksen, ja komissio olisi pitänyt parempana kylläkin, että täysharmonisointia olisi sovellettu myöskin aloilla sähköisen kaupan ja palveludirektiivit ovat sovellettavissa, mutta ei kuitenkaan ollut mahdollista päästä tällaiseen sopuun neuvostossa. Ikävä kyllä. Sitten rahoituspalvelut. Komission ehdotuksen tarkoitus oli kattaa rahoituspalvelut siinä määrin, millä tavalla ne oli katettu aikaisemmassa lainsäädännössä, joka on nyt uudelleen laadittu kuluttajaoikeusdirektiivin kautta, joten jotta ei nyt menetettäisi suojaa, joka on ollut aikaisemmin olemassa. Ja siksi, kun ajatellaan kappaletta kolme, rahoitusalan säännöt liittyvät ainoastaan näihin kiinteistöosiin, ja tarkoituksena on suojata erityisesti asioissa, jotka eivät kuulu kuluttajaluottodirektiivin vaikutusalaan. Eli kyse on esimerkiksi kiinnityssopimuksista ja sopimuksista, jotka on katettu komission ehdotuksessa. Sitten on korostettu vakuutuskysymyksiä ja komission ehdotuksessa oli ehdotettu, että vakuutus suljettaisiin tästä pois, koska ainakin osittain ne on katettu kuluttajasuojamekanismeilla, mitä tulee esimerkiksi henkivakuutuksiin, jotka komission mielestä antavat riittävän suojan. Kuitenkin neuvostossa käytävät neuvottelut ovat johtaneet tilanteeseen, jossa ei ollut mahdollista sopia siitä, että rahoituspalvelut jätettäisiin kohtaan kolme. Ja itse asiassa komissio pahoittelee, että näin sitten kävi neuvostossa. Kiitos. Okay, well thank you both very much. Kiitoksia teille kummallekin. Kun ajatellaan sitä, mitä neuvosto erityisesti totesi, haluaisin nyt kysyä, onko esittelijällä jotain sanottavaa siihen – sitten Lehner haluaa puhua tästä. Onko muita kollegoita, jotka haluavat kommentoida sitä, millä tavalla neuvosto lähestyy asiaa? Tai mitä mieltä olette siitä, että tehtäisiin huomattavia muutoksia komission ehdotukseen? Eli poistettaisiin kohdat 4 ja 5 kokonaan ja keskityttäisiin vain tiettyihin Schwab ehkä voisi vastata tähän sitten Manders. Eli nämä kolme nyt ainakin. Esitteli, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin uskon, että on tärkeää, että pidetään kiinni siitä, että Belgian puheenjohtajakaudella, joka siis he, mm, he ovat hyväksyneet minun ehdotukseni siitä, että luku 2 ja 3 yhdistetään ja neuvosto on myöskin, neuvostossa saavutettiin myöskin enemmistö tälle ehdotukselle, että luvut 2 ja 3 yhdistetään. Ja minusta on varsin hyvä, että neuvosto tässä vaikeassa oikeudellisessa kysymyksessä on joka tapauksessa tehnyt yhteistyötä. Mitä tulee lukujen 4 ja 5 poistamiseen, niin varjoesittelijöiden tasolla, ja minä uskon, että tämä on välttämätöntä täällä sanoa, koska kollega Gebhardt ja kollega Rosford eivät voineet olla tänä päivänä täällä, eikä Rova Turunenkaan voinut olla täällä, niin että meidän tulee sitten lopusti, lopulla vasta päättää, mitä teemme. Tärkeää on se, että neuvosto on artiklan 22 toimitusten toimitukset ja sitten riskin siirron artiklassa 23 hyväksynyt. Ja nyt sitten kysymys on siitä, että pitäisikö tämä kysymys saada kattamaan kaikki liiketoimet, kun neuvosto ehdottaa, että sitä sovellettaisiin vain lukujen kaksi ja kolme kohdalla. Eli neuvoston ratkaisu johtaisi siihen, että tehtäisiin toimitus toimitusten mm, välillä ero, etäkaupan ja muiden kaupojen välillä. Tätä eroa meillä ei tänä päivänä ole. Tässä olisi yksi ongelma, mutta kuten sanottua, niin varjoesittelyiden kanssa keskustelemme tästä ja teemme päätöksen vasta lopuksi. Kokonaisuutena katsona on tärkeää tätä Belgian puheenjohtaja Belgian puheenjohtajavaltiona on sanonut, että neuvosto voi tästä tärkeästä asiasta tehdä sopimuksen. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, Ich will das nur kurz... Kiitoksia puheenjohtaja. Esitän asian lyhyesti. Minä olen jo tästä sanonut aikaisemmin, että minä pidän neuvoston ehdotusta hyväksyttävänä. Minusta tuntuu, että muuten emme pysty saattamaan asiaa päätökseen. Sanoin, että minun tarkistukseni menevätkin juuri tähän suuntaan ja Siksi haluaisin vielä tämän päivän keskustelun johdosta sanoa, että se, miten eri direktiivit ja oikeudelliset tekstit voidaan, eh, miten ne korreloivat keskenään, niin minusta olisi tärkeää, että kun direktiivi esitetään, niin silloin se pitäisi ottaa jo huomioon. Se on vaikeata, mutta on tärkeää, että todetaan, että miten se teksti, mikä on eh, olemassa niin, ja mikä on perusta, niin miten ne liittyvät yhteen. Ei ole parlamentin tehtävää laatia tällaista ö, listoja. Ja sitten mitä tulee tähän varsinaiseen asiakysymykseen, niin ja tähän mennessä ei ole minkäänkään näköistä perustelua vielä esitetty. Kollega Schwab sanoi, että milloin toimitus tapahtuu, milloin riski siirtyy kaupan kohdalla, niin se on keskeinen sopimus, sopimuksen kohta joka paikassa ja siihen ei ole perustelua. Eli nyt tulee sellainen säännöstö ilman, että on minkäänkään näköistä tutkimusta tehty. On tärkeää, miten erilaisissa maissa se johtaa seuraamuksiin, ja Andreas Schwab juuri käsitteli tätä asiaa. Jos se on mahdollista, niin silloin se voidaan tehdä, mutta pelkästään tällaisissa kysymyksissä jos, niin kannattaisi tehdä oma tutkimus komissio on sen jättänyt tekemättä täysin. Tässä on ainakin 30 erilaista kohtaa, missä tarvitaan perusteluja ja tutkimusta. Minun mielestäni ei ole mikään muu tie mahdollinen. Well, I think, No, tässä on hiukan ristiriitainen kommentti. Meillähän oli hyvin laaja... Hetken lehden nyt ei ilmeisesti kuuntele, siis minä nyt puhun teille. Siis vastaan nyt siihen, mitä te puhuitte. Niin. niin muistaakseni tämän prosessin alkuvaiheessa meillä oli laaja analyysi, jota komissio oli pyytänyt liittyen niihin eroihin, joissa oli esimerkiksi riskien siirroista maiden välillä. Eli meillä oli jo valtavasti tietoa tästä. Ja esittelen kanssani samaa mieltä, ja mielestäni emme tarvitse enää lisätietoa näistä asioista, vaan meidän pitää nyt alkaa tehdä päätöksiä. Sitten Manders. Thank you, Chair, very briefly. Kiitos puheenjohtaja lyhykäisesti. Olen pahoillani siitä, että tässä nyt vesitetään koko tämä ehdotus poistamalla nelonen ja vitonen, mutta jos se nyt on ainut tapa löytää yhteisymmärrys, niin on parempi sitten parantaa edes pientä osaa tästä kuin olla parantamatta mitään. Mutta äh, loma-osake direktiivin esittelijänä. Tiedän, että tätä, kun tätä pannaan täytäntöön eri tasoilla, niin kuluttaja ei itse suojella ollenkaan, koska kuluttaja ei tiedä, että mistä maasta ostaa tai oikeastaan tietää, mistä ostaa, mutta ei tiedä, millä tuolla direktiivejä sitten on muuteltu. Joten haluan vielä korostaa sitä, että jos nelonen ja vitonen poistetaan, niin minun mielestäni olisi viisasta, ja toivottavasti Andreas on yhtä mieltä tästä, Evelin ei ole paikalla, mutta hän myöskin toivottavasti hyväksyy, Toivon, että voimme muuttaa tämän direktiivin kahdeksi asetukseksi niin, että varmistetaan se, että kuluttajat todella heitä suojellaan. Toivottavasti kaikki nyt kuuntelivat tätä ja pohtivat tätä nyt sitten joululomien aikana koska jos todella halutaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa, meidän pitäisi työstää tätä eikä puhua vain kansallisista eduista. Okay, well, I'm going to close. No niin, päätämme nyt keskustelun, koska kukaan muu ei halua puheenvuoroa. Eli jatkamme tätä sitten ensi vuonna. Tiedämme puheenjohtajavaltion kannan, mutta tämä nyt on ensimmäinen käsittely, eli parlamentin kanta on ratkaiseva tässä kysymyksessä. Eli haluaisimme kuulla, mitä mieltä neuvosto on tästä. Ja varmasti Schwab sitten keksi jotain ideoita sen suhteen, miten voitaisiin edetä ennen tammikuun äänestystä. No niin, sitten lähdemme siihen prosessiin, joka tulee olemaan hyvin intensiivinen työ liittyen Single Market Actiin. Ja tehän tiedätte, että olemme päättäneet tarkastella tätä ehdotusta hyvin yksityiskohtaisesti laatimalla kolme mietintöä, jotka liittyvät ehdotuksiin kussakin kolmessa osassa sisämarkkinalainsäädäntöön. eli hallinto ja kumppanuus sisämarkkinoilla, sisämarkkinat eurooppalaisia varten ja sisämarkkinat yrityksiä ja kasvua varten. Kaksi kolmesta esittelystä on nyt paikalla. Niete on tehnyt hallintotapa mietinnön Koreiden Campus hoitaa sisämarkkinat eurooppalaisia varten ja sitten Buzoi joutuu tänään olemaan Romaniassa. Hän on väittelemässä puolustaa tohtoriväitöskirjansa ja toivottavasti hän sitten ennen vuoden alussa on sitten jo tohtori Busoi, kun hän palaa valiokuntaan. Mutta kollega puhuu hänen puolestaan tänään. Meillä on nyt vielä yli puolitoista tuntia aikaa keskusteluun. Kaikki varjoistajat eivät ole paikalla. Ja esittelijöille ehdottaisin, että kukin esittelijä esittelee nämä asiat vuorotellen. Eli näemme, saamme tämän kokonaiskuvan tästä direktiivistä. Kyse siis ei ole direktiivi. Ja sitten varjoesittelijät voivat liittyä keskusteluun ja välttämättä niin, joku varjoista voi puhua kaikista kolmesta mietinnöstä, eli voimme olla vähän joustavampia tänä aamuna, koska tämä on ensimmäinen keskustelu tästä aiheesta. Eli Ensin Kalniete, sitten Correa Campos, Kreutzmann ja Kalnietellä on kalvoja, jotka näkyvät täältä ruudulta. Eli te saatte nyt ensimmäisen puheenvuoron. Kalniette, olkaa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. Toteaisin nyt, että sisämarkkinoiden hallinnoinnissa on kysymys siitä, millä tavalla kasvu saadaan palvelemaan kansalaisia ja millä tavalla voidaan todella hallita, hallinnoida sisämarkkinoita niin, että ne palvelevat kasvua ja kansalaisia. Screenillä ei ole mitään. Ah, on siellä nyt ensimmäinen kuva, tavoitteet. Ensimmäinen asia, josta Euroopan parlamentin täytyy päättää, ja meidän kaikkien täytyy päättää, mikä on sisämarkkinalainsäädännön tavoite. Aiommeko me vahvistaa tätä vielä tuoda enemmän voimaa tähän konsolidaatioprosessiin? Tätä minä tässä kysyn. Ensinnäkin meidän täytyy miettiä, mitkä ovat Euroopan parlamentin prioriteetit, koska näiden 50 ehdotuksen joukosta. Meidän täytyy poimia ne tärkeimmät ja mennä niiden kanssa eteenpäin. Toiseksikin meidän täytyy tuoda esille, mikä tässä on paras suunta ja mitkä ovat aikataulut näille prioriteettialoitteille ennen vuotta 2012. Sitten täytyy miettiä, aiotaanko ehdottaa lisäaloitteita esimerkiksi tässä yhteismarkkina lainsäädännön osalta ja mitä mahdollisia uudistu- parannuksia voidaan tehdä. Ja mielestäni sitten erittäin tärkeää tässä nyt on se, että tämä mietintö jaettiin sisämarkkinoiden kolmen pilarin mukaisesti äh, hallitukset, kansalaiset ja yritykset. Ja meidän pitää tämä kaikki pitää, tässä pitää äh, kattavasta lähestymistä vasta kiinni. Tämä on yhden diilin paketti ja lainsäädäntö, joka käsittää nämä kolme pilaria ja sen täytyy olla johdonmukaista. Seuraava. Avainkysymyksiä sitten. Meidän täytyy pohtia komission roolin vahvistamista sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanossa ja kumppanuuksien luomisessa eri instituutioiden ja jäsenvaltioiden välillä. Meidän täytyy myös miettiä kannustimia sille, että direktiivit ja asianmukaiset säännöt siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pannaan täytäntöön. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista. Tämän lisäksi meidän täytyy pohtia, millainen tässä on tämä monen välinen lähestymistapa tarkkaan ottaen. Millaisia ajatuksia meillä voisi olla paremman avoimuuden, aikaansaamiseksi, millaista on vertaispaine tässä, miten toimii keskinäinen arviointi, joka tunnetaan palveludirektiivistä. Ja sitten meidän täytyy myös miettiä sitä, millä tavalla voidaan vahvistaa hallinnollista yhteistyötä solvitin piirissä sisämarkkinoiden tietojärjestelmissä ja niin edelleen. Sitten muita lisäaiheita tässä vielä. Yksi ydinkysymyksistä unionin kilpailukyvyn kannalta on se, millä tavalla voidaan parantaa eh, sisämarkkinoiden sähköistä hallinnointia Euroopan unionin tasolla. Meidän täytyy myös pohtia sitä, millä tavalla voitaisiin vahvistaa vaihtoehtoisia riitojen ratkaisumenettelyjä, joita on olemassa jo esimerkiksi Solvit-järjestelmä tämän järjestelmän piirissä on 1500 tapausta, mutta Euroopan unionissa on 500 miljoonaa kansalaista, joten nyt ollaan todellakin vielä lapsen kengissä tässä. Sitten jos puhumme pitkästä direktiivien siirtämisestä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämä on yksi ongelmista tällä hetkellä. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla kansalliset parlamentit saadaan mukaan, koska niillä on oma roolinsa tässä transpositiovaiheessa eritoten asian jouduttamiseksi. Jäsenvaltiot jo nyt tarkastelevat parhaita käytänteitä, mutta meidän täytyy vielä rohkaista enemmän tässä parhaiden käytänteiden vaihto prosessissa jäsenvaltiota. Sitten täytäntöön transpositio ja rikkomukset. Nämä kaksi asiaa. No, mikä tässä nyt on ensinnäkin aikataulu transposition osalta? Kun minä tarkistelin tätä ö, mietintöä, niin huom- olin hämmästynyt siitä, kuinka monta yhtä yhtenäistä keskitettyä asiointipistettä on jo olemassa. Näiden tarkoituksena on auttaa rajat ylittävien asioiden hoitamisessa. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla voidaan nämä moninaiset keskitetyt asiointipisteet konsolidoida. Haluaisin myös sitten hieman tarkastella Montin raporttia. Hän sanoo, ehdottaa, että yksi tavoista, jolla voitaisiin saada yhtenäismarkkinoista konsolidoidummat, on se, että ensin mietitään asetuksia vasta sen jälkeen direktiivejä. Vaikka asetukset eivät ratkaisisikaan kaikkia ongelmia, niin tämä olisi kuitenkin se tapa nyt edetä tässä. Monet puhuvat direktiivien transposition taulukoista. No kyllähän tämä nyt laajalti tiedetään, että monet jäsenvaltiot eivät kovinkaan innokkaasti toimita tietoja tästä asiasta. Me voisimme hieman vahvistaa tätä ja vaatia näitä korrelaatiotaulukoita pakollisiksi. Yksi asia, jota meidän pitäisi keskenämme pohtia, on se, millä tavalla voidaan paremmin hyödyntää 28 erilaista järjestelmää. Uskon, että on varsin paljon yrityksiä, jotka eivät edes tiedä, että, miten, että tällainen järjestelmä on olemassa. Ja meidän täytyy pohtia, miten tämä saataisiin vielä laajennettua kokonaisuudessaan yksi, äh, yhtenäismarkkinoille. markkinoille. Lopuksi vielä sanoisin, että meillä täytyy olla tällainen yhteinen, kaiken kattava lähestymistapa yhtenäismarkkinoille ja tämä katetaan meidän työllämme näistä kolmesta mietinnöstä. Tämä mietintö, jota nyt laadetaan, tulee rakentumaan aiemmille IMKON mietinnöille, niiden pohjalle. Niissähän analysoidaan yhtenäismarkkinoita aina jostain tietystä näkökulmasta – Odotan innolla tässä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Yhdessä myös muiden esittelijöiden kanssa. Ja lopuksi vielä haluaisin todeta tässä muistuttaa teitä aikataulusta. Mietintöluonnokset äh, nähdään 12. tammikuuta. mietintöluonnosta käsitellään ensimmäinen helmikuuta ja määräaika tarkistuksille on 7. helmikuuta. Äänestys pitäisi olla valiokunnassa 28. helmikuuta ja sitten toivon mukaan täysistunnossa 23. Äh, marrasku- äh, maaliskuuta voidaan äänestää kaikista näistä mietinnöistä. Tämä vaatisi meitä kyllä suurta kurinalaisuutta ja ö, sitkeyttä, koska hallinnoinnin osalta on kymmeneltä eri valiokunnalta lausunto. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tässä on aivan valtaisesti työtä hyvin lyhyessä aika, lyhyellä aikavälillä. Eikä pidä unohtaa, että neljän kuukauden aikana tässä myös keskustelua käydään eurooppalaisten keskuudessa ja meidän täytyy loppujen lopuksi ottaa tämä kaikki myös mukaan lainsäädäntöön Kiitoksia. Well, thank you very much indeed for giving us such an excellent start, and I think... Kiitoksia erinomaisesta alusta ja oli hyvä, että muistutitte meitä myöskin tästä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta. Ja aikataulusta tietysti olet oikeassa. Meillä on aika kunnianhimoinen aikataulu, jotta voisimme tehdä tämän yhtä aikaa, kun kuuleminen päättyy. Ja sitten neuvosto myöskin kokoontuu maaliskuun lopulla hyväksyäkseen tämän, joten halusimme hoitaa tämän asian päätöksen ennen sitä. No keskustelen tietysti kaikkien lausuntoja antavien valiokuntien puheenjohtajien kanssa aikataulusta ja täytyy katsoa, miten tämä onnistuu. Voi olla, että meidän täytyy 28. päivän jälkeen järjestää erityinen äänestämistilaisuus, mikäli lausunnot eivät tule valmiiksi ajoissa. Eli silloin esittelijät voivat konsolidoida näitä lausuntoja yhdessä. Ja valta, osa näistä valiokunnista, jotka laativat lausuntoja, ovat tehneet ehdotuksia, jotka ovat heidän vastuullaan tietysti, mutta kuitenkin yritämme saada näitä tarkistuksia konsolidoiduksi. Sitten professori Koreeri Campos. Ja nyt laaditaan puhujalistaa, koska varmaan kaikki varjoesittelijät haluavat puheenvuoron. Joten sitten muut, jotka eivät ole varjoesittelijöitä, No ehkä teemme tämän nyt. Eli tällä tällä hetkellä on. Eli tässä järjestyksessä. Um, Sen jälkeen, kun esittelijät puhuvat. Eli esittelyn jälkeen. Mrs. Turunen, Mrs. McClarkin, Mrs. Trantafilides, Mrs. Rula. Um, I'm also a shadow, so I will have... Minäkin olen varjoesittelijä ja Tyler myöskin haluaa puheenvuoron. Ensin Turunen ja Ryyle myöhemmin. Ihan sama, voitte päättää. Ja myöskin Tyler. Ja sitten muut kollegat, jotka eivät ole varjoesittelijöitä ja jotka haluavat puhua. Viilan ehkä haluaa vielä puhua. No niin. Sitten professori Koreide Campos kertoo meille toisesta mietinnöstä sisämarkkinat eurooppalaisia varten. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä ehdotus on erittäin tärkeä meille kaikille, eritoten kaikille Euroopan kansalaisille. Tässä on, tämä perustuu kahteen kertomuksen mietintöön, jotka ovat oikeastaan aika samankaltaisia, eli Grekin ja Montin. Kaikki tietävät, että minun osuuteni tässä perustuu sisämarkkinalainsäädännön kohtaan kaksi. Ja tässä on 21 ehdotusta. Esittelijänä ehdotukseni lähtevät liikkeelle kahdesta periaatteesta. Ensinnäkin sisämarkkinoiden väsähdykseen väsähdys tunnustetaan, Monti ilmaisi asian tällä tavalla ja pohditaan sitä, minkä vuoksi on tässä kovasti ajettu sisämarkkinoiden oikeuksia ja sen merkitystä ja unohdettu kansalaiset ja kuluttajat heidän oikeutensa. Toinen periaate, suuntaviiva tässä on se, että kansalaisten luottamus ei, sitä ei saa mitenkään spontaanisti. Tässä luottamuspulaa on ei tätä luottamusta rakenneta spontaanisti. Sitä täytyy hallinnoida. Sitä täytyy todella rakentaa, eikä luottamus ikinä ole automaattista. Tässä on kysymys sopimuksesta kuluttajien ja tuottajien välillä. Sisämarkkinoilla täytyy olla käytännön asioita, konkreettisia asioita, niin, että sisämarkkinat saadaan uudelleen liikkeelle, eri, äh, ottaen huomioon myös äh, kaikista heikommassa asemassa olevat, erikoistilanteessa olevat kuluttajat. Tässä lähdetään kahdesta asiasta liikkeelle. Horisontaalinen sosiaalinen lausake Euroopan unionista, unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa. Tämän asia täytyy olla mukana kaikissa päätöksissä sisämarkkinoista. Tämä on ainut tapa siihen, että sisämarkkinoita ei nähdä mekaanisena välineenä, vaan talouden ja kansalaisten kohtaamisena, kansalaisten hyödyksi. Ja tässä kansalaisten täytyy olla aina järjestelmän ytimessä. Ei voida saada sisämarkkinoilla hyviä ratkaisuja, jos ei oteta huomioon niitä vaikutuksia, joita ratkaisulla tulee olemaan työllisyyteen, talouteen, ympäristöön, kansalaisten luottamukseen, kansalaisten, jotka kuluttavat turvallisia, hyviä tuotteita. Toinen ennakkoehto tässä nyt on, tai asia, joka täytyy miettiä, on erilaisten lainsäädäntöjen hankaluus. Tässähän nähtiin jo kuluttajaoikeuksien osalta, että on välttämätöntä identifioida mahdolliset päällekkäisyyksien alueet. Ja tässä meillä on kunnianhimoa ottaa huomioon kaksi komission alueita. Alueita niitä voidaan välttää päällekkäisyyttä Tässä täytyy jatkuvasti pitää kansalaiset tämän prosessin keskiössä ja täytyy olla konkreettisia asioita. Jos kansalaiset eivät voi tuntea ja haistaa sisämarkkinoiden tärkeitä asioita, niin silloin sisämarkkinan välineitä ei pystytä optimaalisesti käyttämään. Ja me emme pääse eroon näistä puutteista, joita sisämarkkinoilla on. Millä tavalla me yritämme sitten voittaa erilaisten ehdotusten ah, kirjon, hajonnan ja sen, että meillä ei ole priorisointia. Meillä on nyt 21 ehdotusta tässä kohdassa luvussa kaksi ja näillä kaikilla on suoria vaikutuksia kansalaisten elämään. Yritämme tässä nyt analysoida luomalla tällaista vaihtoehtotaulukkoa, jossa on viisi ää, äh, muuttujaa. Ensinnäkin on tällainen, lains, onko kysymys lainsäädännöstä, tiedotuksesta vai jostain muusta toiminnasta. Eli se, millä tavalla tähän asiaan nyt tartutaan, niin tämä on jo yksi valinnan paikka tulevaisuuden kannalta. Toiseksikin täytyy pohtia kaiken konkreettisuutta kansalaisten osalta. Se, mihin ryhdytään, onko se konkreettista, tuoko se konkreettista etua kansalaisille kolmas muuttuja on sitten horisontaalisen sosiaalisen lausun, lausekkeen huomioon ottaminen. Neljäs on päivämäärä tälle täytäntöönpanolle. 2011 ensimmäisellä puoli, puoli, puoli, ensimmäisen puolen vuoden aikana, no ei, 2011, 2012, 2012 joo, mutta tämän täytyy suoraan liittyä tähän täytäntöönpanoon. Ja sitten viides muuntuja on tämän käytännön helppous. Näiden viiden muuntujan kanssa, kautta voidaan, niitä analysoimalla voidaan identifioida mahdollisia heikkouksia ja puutteita tässä Haluaisin ehdottaa tässä varjoesittelijöille, että yhdessä me työstäisimme ja tekisimme työtä tämän analyysitaulukon kautta niin, että voitaisiin päästä konsensukseen tässä näiden kriteerien käyttö voi auttaa siinä, että voidaan priorisoida niitä välineitä, joita on käytössä. Ensinnäkin tässä on nämä kolme tärkeintä. Aikataulu, käytön helppous ja konkreettisuus. On monia muitakin asioita, mutta ne eivät ole konkreettisia. On ö, välineitä, jotka ovat konkreettisia, mutta ne, niitä ei todellakaan ole helppo sitten panna täytäntöön. Ja päinvastoin. Joten tässä on, voidaan keskustella myös siitä, millä tavalla tämä pannaan täytäntöön. Onko tämä pelkkää tiedotusta vai lainsäädäntöä. Tätä täytyy pohtia. Ja aikataulun osalta olen yhtä mieltä edellisen kollegan kanssa. Aikataulu on hyvin tiukka ja vaativa, mutta jotta meidän työmme olisi hyödyllistä, niin meidän täytyy myös olla kunnianhimoisia. Uh, thank you very much indeed. Kiitoksia erittäin avuliaista puitteista ja ehkä kommentoin tätä sitten varjoesittelijänä hiukan myöhemmin. Ja sitten Kreutzmann, te esittelette Busoin puolesta ottaa hänen ajatuksensa ja sitten puheenvuoron ja sitten aloitamme keskustelun varjoistelijoiden kanssa. Kreutzmann, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin Busoi pyytää anteeksi siitä, ei päässyt tänään paikalle, kuten jo tuli mainittua, mutta hänen mietintönsä on osa pakettia, jos on hyvin tiukka aikataulu, joten tätä keskustelua piti käydä tänään. Hän halusi keskustella vähän siitä, miten voidaan parantaa tilannetta niin, että eurooppalaiset voivat täysimittaisesti hyötyä sisämarkkinoista ja talouskasvusta. Talouskasvu on entistäkin tärkeämpää näinä vaikeina aikoina, ja jos haluamme kasvua, meillä pitää olla yritysystävälliset sisämarkkinat. Tämän mietinnön päätavoite. Yksi asioista keskittyy palvelualaan, ja hyvin toimivat palvelut ovat sisämarkkinoilla kasvua edistävä tekijä, ja esittelee tukea sitä, että tuetaan palvelus, palvelualaa ja lisätoimia tarvitaan esimerkiksi epäreilujen käytäntöjen torjumisessa business-to-business-toiminnassa, ja jotta voidaan parantaa kilpailukykyä ja kasvua, EU:ssa tarvitaan tehokkaat sisämarkkinat, ja näin voidaan toimia niin kuin muissa maissa ympäri maailmaa ja kehittyä nopeammin digitaalista taloutta kohti. Jos EUn kasvu on hitaampaa kuin Yhdysvalloissa, se johtuu myöskin siitä, että me ole täysimittaisesti hyödyntäneet kaikkia mahdollisuuksia. Siksi sähköinen käypän, kaupankäynti ja sähköiset palvelut ovat tärkeitä, ja tällä tavalla voidaan lisätä rajat ylittävää kauppaa, ja komission pitäisi selkeyttää puitteita, jotka liittyvät sähköiseen kaupankäyntiin, ja poistaa eroja kansallisissa säännöissä, jotka estävät sähköistä kaupankäyntiä. Meidän pitää lisätä luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin kuluttajien ja myöskin yritysten tasolla, jotka välttämättä eivät ole halukkaita lähtemään sähköiseen kauppaan. Ongelmia on edelleen hyvin paljon sähköisen kaupan alalla – ja sähköistä hallintoa pitää myöskin lisätä, jotta yritykset voivat vähentää hallinnollisia kuluja silloin, kun he haluavat ottaa yhteyttä esimerkiksi viranomaisiin, ja sehän on tärkeä osa kilpailukykyä. Tästä syystä esittelee katsoo, että sähköisen henkilötunnuksen käyttö pitäisi olla vastavuoroisesti tunnustettua, ja tämä on yksi kaikkein keskeisimpiä asioita. Toinen prioriteetti on se, että tuetaan yrityksiä innovaatiotoiminnassa, ja sisämarkkinoiden pitäisi olla hyödyksi kaikille yrityksille, mutta erityisesti pitää tukea pk-yrityksiä, koska tällaiset yritykset ovat vielä suuremmissa vaikeuksissa, mitä tulee sisämarkkinoiden potentiaalin hyödyntämiseen. Nämä yritykset luovat kasvua ja vastaavat hyvin suuresta määrästä työpaikkoja, mutta suuria ongelmia on laajentaa toimintaa ja tuottaa innovaatiota, ja sen jälkeen on vaikea rahoittaa hankkeita. Dynamismi kuitenkin on myöskin kärsinyt hallinnollisesta taakasta, jota täytyy supistaa, ja meidän täytyy auttaa pk rahoittamaan itseään, ja komissio aivan oikein on korostanut tätä. Komissio korostaa, että pitäisi lisätä pk-yritysten näkyvyyttä ja esittelijä myöskin haluaisi, että komissio viestii paremmin pk-yritysten kanssa ja tiedottaa niille sisämarkkinoiden mahdollisuuksista ja myöskin rahoitusvälineistä, joita on pk-yritysten käytössä erityisesti EUn tasolla. Lisäksi innovaatiota pitäisi helpottaa pk-yrityksille ja ehkä tarvittaisiin puitteet, jotka paremmin sopivat pk-yrityksille jotta ne pystyvät paremmin olemaan mukana tutkimushankkeissa. Innovaation tuki on tärkeää pk-yrityksille, mutta muillekin yrityksille. Ja siksi esittelijä pitää hyvänä komission ehdotusta luoda hankeobligaatioita yksityissektorilta ja käyttää eurooppalaista budjettia, jotta voidaan parantaa näitä välineitä. Komission on varmistettava, että menettelyt näiden uusien välineiden osalta sopivat myöskin PK-yrityksille, ja lisäksi esittelee tukea komission ehdotusta luoda sääntelypuitteet, joissa riskipääomaa voitaisiin sijoittaa mihin tahansa jäsenvaltioon. Riskipääoma on erittäin tärkeä osa innovaatiota ja siihen liittyy paljon lisäarvoa. Ja EU ei voi keskittyä innovatiivisiin sektoreihin, ellei sisämarkkinoista – tehdä sellaisia, että sillä voi käyttää myöskin riskipääomaa. Sitten rajat ylittävät julkiset hankinnat ovat kiinnostavia sekä yrityksille että viranomaisille. Ja tarvitaan julkisten hankintojen sisämarkkinat ja meidän pitäisi helpottaa PK-yritysten osallistumista näihin hankkeisiin. Esittelijä katsoo, että myöskin pitää antaa prioriteetti ulkoiselle ulottuvuudelle julkisissa hankinnoissa, esimerkiksi Esimerkiksi mitä tulee EU-yritysten osallistuminen ulkomaisten valtioiden hankintatarjouskilpailuihin. Meidän täytyy enemmän korostaa vastavuoroisuuden periaatetta. Ja EU on suuret markkinat ja meidän pitäisi käyttää tätä etua EU-yritysten hyväksi. Sitten myöskin veropolitiikka on tärkeä ja tähän asiaan täytyy puuttua huolella. Veropolitiikan koordinointi ja yhden konsolidoidun yritysveropohjan luominen ei ole huono ajatus. Etu olisi siinä, että EUn yritykset saisivat enemmän avoimuutta ja olisi helpompi verrata yritysverotasoja eri jäsenvaltioissa. Toisaalta tämä ei ole ainoa este yrityksille käydä rajat ylittävää kauppaa. Ja esittelijä haluaisi kuulla tästä asiasta muiden poliittisten ryhmien kannan. Se, että luodaan uusi ALV-strategia näissä puitteissa, meidän täytyy katsoa, millaisia etuja siitä on eurooppalaisten yritysten kilpailukyvylle. Sitten raportointivelvollisuudet ovat asiat, joihin pitää kiinnittää erityistä huomiota, koska ne ovat usein ylimääräinen taakka ja este yrityksille rajat ylittävässä kaupassa, mukaan lukien sähköinen kauppa. Nämä ovat prioriteetit, jotka Busoi on asettanut, mutta hän on avoin keskustelema näistä ja hän haluaisi kuulla myöskin teidän ajatuksianne näistä asioista tai muista, joita haluaisit tuoda esille. Varjo esitylen kokous on ensi viikolla ja silloin on mahdollista käydä suoraa keskustelua näistä asioista. Kiitos. Kiitoksia, että edustitte Busoita. Ja tämä oli tyypillisesti häntä ja hyvin täsmällinen esitys. No niin, sitten keskustelu. Meillä on runsaasti aikaa, joten en nyt rajoita mitenkään puheaikaa. Eli tällä hetkellä puhujat ovat... Um, we'll start with Mrs. Toon, uh, Mr. Ripo, um, then I'm not sure whether Mrs. Turunen or Mrs. Ruler wants to come first. Right, Mrs. Turunen are uh, first, then Mr. Mrs. McClarkin, Mrs. Trantafilides, uh, then Mrs. Ruler, um, Mrs. Styler, and I will also um, comment in my role as shadowing um, the... Uh... Eli mikäkin sitten Marjo varjoesittelijänä kommentoida tätä toista mietintöä. Eli sitten aloitamme. Tuun ensin, olkaa hyvä. Kiitokset Malcolm. Kenties ensinnäkin äärimmäisen tärkeää meille on se, että meidän pitäisi nauttia siitä, että meillä on tämä asiakirja ja kaikki nämä mietinnöt. Olen aivan täysin yhtä mieltä Sandra Kanjetin kanssa siitä, että tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa on äärimmäisen tähdellinen. meidän täytyy yhdessä tehdä tämän asiakirjan pohjalta työtä. Meillä on kolme erillistä mietintää, mutta meidän täytyy kohte, kohdella tätä yhtenä asiakirjana, yhtenä strategiana ja meidän yhteistyömme tässä on äärimmäisen tärkeää. Jotkut tässä nyt ovat puhuneet sisämarkkinaväsymyksestä. Minä en kyllä vilpittömästi sanottuna oikein ymmärrä tätä koska minusta pikemminkin vaikuttaa siltä, että sisämarkkinat eivät vielä ole edes alkaneet toimia. Ja se, mitä nyt tapahtuu, ei ole mitään väsymystä, vaan tämä on aivan alkua vasta. Ja nyt sitten tämän hyvin komission jäsen Barnierin hyvin dynaamisen ja mukana olevan lähestymistavan kautta me annamme pontta uutta sisämarkkinoille ja meidän täytyy todella tarttua tähän tilaisuuteen nyt, jotta me voimme viedä eteenpäin sisämarkkinoiden kehitystä. Joten en nyt todellakaan käyttäisi sanaa väsymys tässä sisämarkkinoiden osalta. Tässä ensimmäinen ajatukseni. Toiseksikin minä tulen olemaan varjoesittelijänä tämän asiakirjan toisen, toisessa osassa. Jos sisämarkkinat eivät kehity yhtä nopeasti kuin haluaisimme, ja toivon, että ne nyt kehittyvät, jos me hyväksymme näitä parantamiamme suunnitelmia tai komission jäsen Barnierin suunnitelmia, niin silloin me tarvitsemme todella kansalaisten mukana oloa, kaikkien sisämarkkinoilla toimivien toimijoiden mukana oloa. Kun puhumme kansalaisista, no puhuinkin tästä jo täällä valiokunnassa aikaisemmin, niin kysymys on tiedon puutteesta kansalaisille. Ja minä kaipaan tätä tästä asiankirjassakin. Tieto kansalaisille, sitä tiedotusta, tiedon saantia täytyy parantaa. Kansalaisille välineiden antoa ja toimintamahdollisuuksien antoa täytyy parantaa. Ja tämä vahvasti liittyy myös internetpalvelujen kehittämiseen ja asiakirjassahan ei lähestulkoon mainita tätä ollenkaan ja se on minun mielestäni kyllä puute tässä. Me puhumme täällä yleishyödyllisistä palveluista, puhumme liikenteen perusrakenteiden kehittämisestä ja niin edelleen, mutta täällä ei ole sanan sanaa paremmin toimivasta internetistä, internetpalveluista. Ah, laajakaista. Hyvin vähän siitä on. Kommentti mikrofonin ulkopuolella. Kyllä minä haluaisin tätä paljon enemmän tässä nyt korostaa. Kansalaisia täytyy rohkaista ja heille täytyy antaa paljon parempaa tietoa, jos me puhumme hyvin vähäisestä mukana olemisesta rajat ylittävissä toimissa palveluiden eh, yritysten osalta, niin monet eh, kansalaiset eivät tiedä millä tavalla käyttää näitä palveluja. Ja heidän edessään on lähestulkoon vain esteitä tällä tiellä. Tämä on osa niitä asioita, joita minä tulen käsittelemään, joita meidän täytyy korostaa huomattavasti enemmän. Mielestäni äärimmäisen tärkeää ja tähdellistä on, ja olen yhtä mieltä tässä edellä, edellä puhuneen kollegan kanssa, sisämarkkinoiden täytyy tukeutua markkinavoimiin. Kuluttajat tarvitsevat tuotteita ja palveluita mahdollisimman hyvällä hinnalla. Ja tätä varten tarvitaan myös hyvin vahvaa rohkaisua innovaatiolle, kilpailulle, rajat ylittäville kontakteille ja yleiselle avoimuudelle. Olen äärimmäisen iloinen siitä, että me pystymme tarkastelemaan uudelleen sitten sisämarkkinatoimenpidepakettia ja näitä mietintöjä Michel Barnierin ehdotuksiin vuoden päästä niin, että me voimme nähdä, mikä meidän työmme tulos on ollut. Ja meidän asentammekin pitäisi olla, aivan niin kuin Bachnie sanoi, se asentamme pitäisi olla se, että ei tämä mikään raamattu ole. Minä aina hieman olen huolissani siitä, että me yritämme, teemme tähän aivan liikaa tarkistuksia. Ja että tämä asiakirja ja meidän työmme tarkoituksena olisi se, että tämä tulee sitten jatkumaan hamaan hautaan asti. Ei, vaan me voimme parantaa ja tarkastella uudelleen myöhemminkin tätä ja tehdä tästä mahdollisimman hyvän kuluttajille. Minun mielestäni komission ö, asiakirja on vielä hyvin riittämätön ja minun mielestäni meidän pitäisi tehdä paljon enemmän ja tämä on meille Euroopan parlamentin jäsenille valtaisa haaste. Meidän täytyy kuulla kansalaisia ja tiedottaa heille ja rohkaista heitä paremmin tutustumaan kaikkeen tietoon Joten minä näen tämän kaiken vielä lisätyönä ja haasteena meille, jotka edustamme kansalaisiamme vaalipiireistämme. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitoksia. Seuraavaksi Repo. Arvoisa puheenjohtaja, vain muutama yleinen näkökohta. Rouva Kalniette toi lahjakkaasti esille eh, tämän kolmannen osion eri ulottuvuudet. Eh, ei ole syytä väheksyä hyvän hallintotavan merkitystä, eh, vaan päinvastoin ja kuten otsikossakin todetaan, nimenomaan toimiva vuoropuhelu ja toimiva kumppanuus ja toimiva arviointi eh, eh, on juuri eh, se, joka varmistaa, että hallintotapa tulee käytäntöön ja realisoituu. Kannan huolta vain siitä, että lainsäädännön toimeenpanon eriaikaisuus eri jäsenmaissa ei, ei, ei, ei saa sitten synnyttää eriarvoisuutta eri jäsenvaltioiden välillä – tässä ehdotuksessahan on monta, monia sellaisia kohtia, jotka ovat selvästi toisille jäsenmaille paljon tervetulleempia kuin toisille. Ja eh, on valtavan tärkeää, että kaikki säännöt ja niiden mukanaan tuomat oikeudet ja velvollisuudet on eh, myös sitten samat kaikille EU-kansalaisille ja yrityksille. Kuten Korea de Campos korosti kansalaisen oikeuksia tavallisen kansalaisen oikeuksia ja eh, käytäntöä ja konkretiaa. Se on todella tärkeää. Tieto ja, ja tieto äidinkielellä, jotta kaikki toimii. Tämä edellyttää myös tarpeellisia resursseja eh, kuluttajaneuvontakeskusten ja verkostojen toimintaan ja, ja myös Solvit-verkostoon. Ja tähän edustaja Busoikin on jo aiemminkin viitannut. Ehm, odotan varjon tapaamista lähiaikoina. Kiitos. Thank you very much, Mr. Repo. Next then was Mrs. Kiitoksia sitten Turunen. Thank you. Um... Kiitoksia. Vihreiden niin puolesta minä toimin tässä eurooppalaisten sisämarkkinoiden varjoesittelijänä muutama sananen tästä aiheesta tässä ensimmäisessä keskustelussamme. No, täällähän on mainittukin jo, että on äärimmäisen tähdellistä, että kansalaiset ymmärtävät ne mahdolliset edut ja hyödyt, joita sisämarkkinat voivat tuntea, eikä heidän pidä sitä pelkästään ymmärtää, vaan heidän pitää se tuntea joka päivässä elämässään, ja tähän meidän täytyy pyrkiä. Tässä luvussa on mielestäni joitakin hyvin mielenkiintoisia pointteja. Kohta 26 yhteinen eurooppalainen liikenneverkko. Tämä on erittäin tärkeää. Esimerkiksi jos halutaan vähentää sisäisiä lentoja ja rakentaa luotijunaverkostoa Euroopassa, tämä on äärimmäisen tärkeää. Sitten 27 energiaperusrakenteet. Tämä on erittäin tähdellinen, jos halutaan tuoda, tehdä kestävästä energiatuotannosta myös hinta mielessä kilpailukykyistä Kohdat 29 ja 30 ovat yhtä lailla varsin tärkeitä. Tässä kysymys on oikean tasapainon luomisesta markkinoiden ja sosiaalisten oikeuksien välillä, ja tämä on aivan valtaisa keskustelu Velkortin muiden tapausten jälkeen. Herra Barnier on tämän asian suhteen hyvä ystävämme, koska ymmärtämykseni mukaan hän todella kovasti ajaa takaa tätä tasapainoa, sen saavuttamista ja mielestäni meidänkin me olisi erittäin tärkeää, että tähän tasapainoon päästäisiin, koska jos kilpailusta tulee kilpailua palkkojen ja työstandardien välillä, niin silloin me kyllä häviämme ja me menetämme myös työntekijöiden ja kansalaisten tuen Euroopan unionille. Tämän vuoksi tämä on mielestäni hyvin tähdellinen asia. Ja sitten tämä ensimmäinen luku, sisämarkkinat ja yritykset. Pascal tulee tässä olemaan varjoesittelijänä, mutta haluaisin muutaman sanan sen mainita tästä ja tiedän, että Heidi Ryylekin tulee tähän puuttumaan. Kaksi asiaa, joita haluaisin korostaa. Kohdat 10 ja 11 ympäristöjalanjälki ja energiatehokkuus. Niitä täytyy korostaa. Nämä tulevat olemaan tulevaisuudessa myös kilpailutekijä. Tässä on niin paljon säästöjä mahdollisuus saada aikaiseksi, jos puhutaan kilpailuista muiden maailman kolkien kanssa, mutta myös sisäisesti. Tässä voidaan saada aikaiseksi säästöjä ja auttaa ymäris, ympäristöä, jos me saamme vihreän vallankumouksen taloudessamme ja tuotannossamme aikaiseksi. Herra Kreuzman mainitsi erään hyvin tärkeän seikan herra Busoin puolesta. Tässä hän puhui innovaatiosta. Innovaatioosuus tässä ei vielä ole niin vahva. Ja me tiedämme, että me emme Euroopassa voi pitää kiinni vanhasta teollisuudesta. Meidän mahdollisuutemme rakentaa vahvaa taloutta riippuu innovaatiosta. Ja minä haluaisin todella nyt tukea tässä tätä innovaatiokysymystä. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla me voimme tukea sitä, että saavutamme globaalin johtavan aseman, miten me voimme edistää tiedettä ja tutkimusta ja niin edelleen. Tämä on sellainen seikka, joka voitaisiin lisätä tähän ehdotukseen. Eurovelkokirjat ovat mielenkiintoinen asia, yhteinen konsolidoitu veropohja myöskin on merkittävä asia. No, nyt lopettelen tähän. Mutta ihan viimeisenä voisin vielä tässä todeta sen, että Tanska tulee johtamaan 2012 puhetta. No, oma puolueeni ei ole hallituksessa, mutta ensi, meille, ensi vuonna meillä järjestetään vaalit, joten hyvin kaikki ovat erittäin va- valmiita Tanskassa, riippumatta siitä, kuka hallituksessa silloin istuu. Kaikki ovat valmiita työstämään tätä asiaa. Tämä on prioriteettiasemassa hyvin korkealla tulevalla Tanskan puheenjohtajuuskaudella. Joten se on ihan hyvä uutinen. Kiitoksia tästä innokkuudesta. Ja olen samaa mieltä Tanskan puheenjohtajakaudesta, koska monet tanskalaisministerit ovat jo nyt käyneet täällä valmistelemassa PJ kautta. Ja se on tietysti hyvin rohkaisevaa. Sitten McClarkin seuraavaksi. Thank you, and thank you to all the Kiitoksia kaikille esittelijöille puheenvuoroista. Olen samaa mieltä siitä, että sisämarkkinat ovat kaikkein tärkein asia, kun ajatellaan Euroopan unionia, ja meidän täytyy toteuttaa tämä kansalaisia varten. Ja jotta voimme toimia näin, meillä täytyy olla täydellistä täytäntöönpanoa lainsäädännön osalta, jotta talouskasvua ja työpaikkojen luomista voidaan toteuttaa. Ja pitäisi olla arviointimenettelyitä, jotka olivat mukana palveludirektiivissä, mutta jäsenvaltiot ovat pitäneet tätä hyvänä joten tätä täytyy tarkastella. Mutta meidän täytyy myöskin valvoa ja samalla kuunnella, ja meidän pitää vastata. Eli meidän pitää ottaa mukaan kaikki sidosryhmät, ja keskeistä on se, että varmistamme, että kaikki ovat tähän sitoutuneena, kun keskustelemme sisämarkkinoista. Meidän täytyy poistaa kaikki esteet, jotta voimme saattaa sisämarkkinat päätökseen, ja jotta voimme luoda todellista lisäarvoa kansalaisille, ja tämä jo tulikin esille, mutta internetin saatavuuden ja laajakaistan saatavuus on ehdoton prioriteetti EU:ssa, joten meidän täytyy korostaa sitä, että digitaaliset asiat on vietävä eteenpäin Euroopassa. Ähm. Kiitoksia. Ehkä puhun hiukan myöhemmin, koska minäkin olen varjoesittelijä. Mutta sitten seuraavaksi muut puhujat. Ryle, Steile, Van Joo, Joinders ja ehkä sitten minä puhun lopuksi myöskin. Eli seuraavaksi Ryle. Minäkin olen myöskin varjoesittelijä, eli tästä kolmannesta osasta kuitenkin, eli tästä hyvästä hallinnosta. Minä olen myöskin iloinen jo tästä yhteistyöstä Ruokalnieten kanssa. Minusta tuntuu, että me saamme hyviä tuloksia ja voin vain tukea hänen listaansa, mutta haluaisin täydentää sitä joillakin minusta tärkeillä kohdilla ensinnäkin mitä tulee imin laajentamiseen. Minusta se on tärkeää ja välttämätön, mutta kokemukset jäsenvaltioista osoittavat, että hallinnossa on erilaisia pyrkimyksiä. He eivät ole niin vapaita tekemään yhteistyötä kuin pitäisi olla. Siksi minusta meidän valiokuntana pitäisi sanoa, että me haluamme tätä laajentaa ja miten voimme poistaa esteitä ja miten voimme luoda luottamusta niin, että vasta- kaikki on vastavuoroista, että kaikilla on etua asiasta. Että emmekä saa missään nimessä uusia esteitä rakentaa. Ja minun kokemukseni tästä vastavuoroisesta arviosta, eli tästä screeningistä, ähm, palveludirektiivin kohdalla ne kokemukset ovat hyvin erilaisia. On jäsenvaltioita, jotka ovat jo sellaisia asioita toteuttaneet, jotka ovat johtaneet suurempaan byrokratiaan, eli äh, on sellaisia panostuksia, jotka eivät ole sisämarkkinarelevantteja, eli se aiheuttaa lisää työtä Eli nämä ovat sellaisia kohtia, minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy näille välineille, luoda enemmän hyväksyntää ja enemmän luottamusta ja sitten keskittyminen. Ennen lainsäädäntöä tulee kysymys tästä keskittymisestä ja minusta on tärkeää, että nyt ensimmäistä kertaa tarkastelemme tarkemmin tätä sisämarkkinoiden toimenpidepakettia, että mitä tässä tapahtuu. Onko nämä rakennettu sellaisiksi välineiksi, että niin ne myöskin purevat. Minulla on yhä enemmän ongelmia tämän kanssa. Niin kuin Rova Thun sanoi, niin minä uskon, että monet kuulumiset on tehty vain muodon vuoksi jos ajatellaan näitä Joyce-kysymyksiä, nämä ovat prestiisikysymyksiä osittain ja sitten on käännösongelmia eri kielille ja minun mielestäni tässä arvioinnissa myöskin on vielä toivomisen varaa. Tarvitaan avoimuutta ja kuulemista niin, että me parlamenttina voimme saada sellaisen arvion, josta pystymme myöskin toteamaan, että onko kuulemisesta todellakin tullut tällainen, tällaisia tuloksia vai onko meitä vähän huijattu. Eli minun mielestäni tarvitaan enemmän avoimuutta, tässä on parantamisen varaa. Ja sitten haluaisin sanoa myöskin e, kiistojen vaihtoehtoisesta e, ratkaisusta, e, ja ennen kaikkea rahoitusalalla, jota Barnier on ehdottanut minun mielestäni, meidän pitäisi olla tämä yhteiset joukkokanteemme Ja me olemme parlamentissa tätä, tästä järjestäneet tutkimuksen jo paljon ennen rahoituskriisiä. Ja näiden vaihtoehtoisten riitojen ratkaisutapojen kohdalla, niin ne eivät riitä rahoituksen alalla. Me tarvitsemme enemmän, jotta saisimme aikaan enemmän luottamusta. Ja tässä kohdin meidän pitää vielä puuttua asiaan. Ja sitten yksi kohta, ei, niin juuri minä tietenkin pidän erittäin hyvänä sitä, mitä Rova Kanjette sanoi näiden mm, keskitettyjen asiointipisteiden koordinoinnista. Minä kannatan sitä, että keskitetyt asiointipisteet otetaan mukaan, mutta niiden täytyy pystyä tekemään yhteistyötä ja minulla on sellainen ö, tunne, että nyt rakennetaan toisen, toista rakenne, hallintorakennetta ilman, että oikein ymmärretään sen seuraamuksia. Ja sitten viimeinen kohta, mm, ö, ö, riita, ö, menettelyt tai rikkomusmenettelyt. Herra Barnier on sitä myöskin käsitellyt ja sitten haluaisin siitä, mitä kollegamme Pascal Haffan nyt työstää. Minusta on hyvin mielenkiintoista se, että hankinnat, julkiset hankinnat otetaan esiin. Meidän täytyy todellakin miettiä, että miten pieniä ja keskisuuria yrityksiä voidaan hankintojen kohdalla tukea. Minä pidän myöskin sähköisten hankintojen vihreä kirjaa hyvin tärkeänä ja minusta olisi tärkeää, että me voisimme tehdä yhteistyötä myöskin siinä. Tämä olisi hyvin tärkeää minusta pienille ja keskisuurille yrityksille, jos mielekkäästi tehdään yhteistyötä ja jotta saisimme julkisesta hankinnoista etua myöskin myöskin heille. Ja sitten äh, minä haluaisin linkin myöskin innovaation ja julkisten hankintojen välille äh, tutkimuksen puiteohjelmassa julkiset hankinnat, hankinnat nähdään yhtenä mahdollisuutena siihen, että pienet ja keskisuuret yritykset saadaan mukaan voimakkaammin innovaatiotoimintaan. Tätä haluamme vielä laajentaa. Ja sitten yksi kohta, jossa en ole niin tyytyväinen Barnierin ehdotuksiin, ja tämä on tyypillinen tapaus huonosta kuulemisesta. Kysymys on myönnytyksistä palvelujen kohdalla, eli palvelumyönnytykset, että siinä tehtäisiin ehdotus ennen ennen kuin kuulemisia edes on saatettu päätökseen ja arvioitu. Minun kokemukseni on, että meidän kaikki stakeholderimme ovat melkein, kaikki ovat antaneet negatiivisen lausunnon tästä hankkeesta. Ja minulla on ongelmia tässä, koska täällä, tätä kautta luottamusta murennetaan ennen, ennen kuin kuuleminen edes aloitetaan. Pitäisi, ei pitäisi tehdä ehdotuksia eikä antaa lainsäädäntöä. Kiitos. Kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä siitä, että tuet näitä julkisia hankintoja, ja meidän täytyy käyttää asiantuntemustasi näissä asioissa. No niin, sitten Style on seuraavaksi. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille esittelijöille ja muille, jotka ovat olleet mukana keskustelussa. Aluksi ensimmäinen alustus ja se, mitä Kalenike puhui siitä, että pitää olla kokonaisvaltainen lähestymistapa – ja sitten mainitsitte myöskin sen, että kansallisten parlamenttien tulisi olla mukana. Mielestäni tämä on keskeinen kohta. Tällä viikolla puhuttiin Britannian alahuoneen eläkeuudistuksesta, ja se on itse asiassa mainittu sisämarkkinapaketissa. Ja tällainen mielenkiinto on hyvin tervetullutta. Kansalliset politiikat ovat kiinnostuneita tästä, ja puhuimme siitä, että heidän pitäisi keskustella näistä asioista, jotka liittyvät sisämarkkinaehdotukseen. Sitten muutama selvennys, joka liittyi näiden 28 järjestelmän käyttöön. En nyt tule tätä 28 järjestelmää ja ehkä muut voivat tätä selkeyttää, mutta sitten keskustelu direktiiveistä ja asetuksista on otettava huomioon, mutta se, mitä Turunen sanoi siitä, kuinka tärkeä sosiaaliulottuvuus on, Sekin on keskeistä. Ja hyvin harvat puhuivat näistä vastavuoroisista tutkinnoista. Tästähän oli kuuleminen ja se, tämä nuorisoliikkeellä hankkeet ja muut, jotka liittyvät liikkuvuuteen, ne eivät ole asioita, jotka vain, joista vain puhutaan, vaan ne ovat todellisia kansalaisille. Ja sitten kansalaisilla pitäisi olla jonkinlainen yhtäkulkunut tunne tämän suhteen, ja meillähän on helmikuuhun asti kuulemisia. Ja jos kaikki meistä edes omilla nettisivuillamme varmistamme, että tämä on siellä esillä, ja voimme tehdä tästä lehdistötiedotteita, voimme pyytää ihmisiä kertomaan ajatuksistaan, sekin on mielestäni askel oikeaan suuntaan, kun yritämme avata keskustelua. Ja Skotlannissa on parlamentin toimisto, Euroopan parlamentin toimisto, ja olen jo puhunut ihmisten kanssa siellä varmistaakseni, että voimme tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja voimme pitää tämän mahdollisimman avoimena kysymyksenä, kun ajattelemme kuulemista, johon tällä hetkellä on ryhdytty. Ja tiedon saatavuus on tietysti hyvin tärkeää. Ja sitten kysymys, joka minulla oli, oli se, että on puhuttu innovaatiosta, teollisuudesta, digitaalisista kysymyksistä. Ja tässä valiokunnassa ainakin minusta tuntuu, että muissa valiokunnissa täällä parlamentissa keskustellaan näistä samoista asioista, mutta jollain tavalla tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa, jota me kaikki haluamme, jollain tavalla se nyt ei oikein toteudu. Eli ehkä tähän liittyy jonkinlainen johtajuuskysymys, ja ehkä puheenjohtaja voisi puuttua tähän, ehkä voisi olla enemmän yhteistyötä, koska tiedän, että teollisuusvaliokunnassa on kollegoita, jotka puhuvat innovaatiosta, jotka puhuvat teollisuuspolitiikasta, jotka puhuvat näistä asioista, meidän pitäisi olla yhteydessä heidän kanssaan näissä keskusteluissa. Ja parlamentti olisi vahvempi, jos katsoisimme näitä asioita ja toimisimme yhteisesti. No sitten tämä on todellakin lainsäädännöllisesti erittäin tärkeä kohta. Kohdassa viisi puhutaan sähköisestä kaupankäynnistä ja siitä, kuinka tärkeä nopea laajakaista yhteys on. Ja tämä on tärkeä kaikille eurooppalaisille, asuvat he missä hyvänsä. Ja Skotlannissa on monia maaseutupaikkakuntia ja siellä on puhuttu siitä, että laajakaistayhteys ei toimi silloin, kun nousuvesi tulee. Ja tämä ei ole mikään vitsi. Eli kaikkien pitäisi olla netissä, kaikkien pitäisi olla mukana näissä kysymyksissä ja kaikkien pitäisi hyötyä sisämarkkinoista, koska kasvu, jota nähtiin silloin, kun keskusteltiin digitaalisesta agendasta ja mahdollisesta kasvusta. No, nyt ei ole mainittu sitä, mikä on tilanne Euroopassa. Sehän on nyt erittäin haastava ja kaiken haastavin meidän elinaikanamme. Eli tähän liittyy hyvin paljon haasteita, mutta tämä johtajuuskysymys tässä asiassa on sellainen, johon halusin puuttua. Kiitos. Kiitoksia En ole kuullut näistä aikaisista yhteyksistä nousuveden aikana. Sitten Vernion. No niin, anteeksi, että saavuin hiukan myöhässä, mutta meillä oli vähän muuta työtä. No niin, en nyt kuullut busoita Kreutzmannin suulla, mutta busoilla varmaan ei ole ongelmia. Ja varmaan muut esittelijät No tämä sisämarkkinapaketti, siinähän on kolme osaa, mutta ei sitä voi, niitä ei voi erottaa toisistaan. Ne ovat niin läheisesti yhteydessä, kuten Katrin sanoi. Eli meidän pitää tehdä yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa. Se on aivan keskeisen tärkeää. Työllisyysvaliokunta, teollisuusvaliokunta. Ja mielestäni on erittäin tärkeää, että me olemme tekemässä tiivistä yhteistyötä. Kuitenkin haluan olla objektiivinen ja kiittää komissiota, komission jäsentä, koska ensimmäistä kertaa, vaikkakin on nyt vähän myöhään tiedostettu asiat, niin vihdoinkin meillä on teksti, jonka pohjalta voimme tehdä järkevästi yhteistyötä neuvosto, komissio ja parlamentti. Kyseessä on erittäin kunnianhimoinen teksti. On hyvä, että on kunnianhimoa. Meidän pitää muistaa, että me voi kaikkea tehdä yhdellä kaudella, mutta ainakin voimme miettiä vähän oikeaa suuntaa. No sitten mitä tulee yrityksen ja kasvuun, minähän olen Demarien varjoesittelijä, on erittäin tärkeää se, mitä on kirjoitettu tuesta pk-yrityksille, koska sisämarkkinoilla tähän mennessä lähinnä on edistetty kaupallista toimintaa, mutta lähinnä isojen yritysten osalta. Ja pienet ja keskisuuret yritykset, jotka ovat kaikkein lähimpänä kansalaisina, kaikkein lähimpänä kuluttajia, eivät mitään tavalla hyötyneet, vaan oikeastaan kärsivät sisämarkkinoilla. Eli tämän tekstin ehdotukset ja erityisesti lainausmerkeissä harmonisointi tai ainakin verotuksen harmonisointi tai koordinointi on tärkeää. Komissio Barnier toivottavasti saa nyt neuvoston taipumaan ja me voimme auttaa häntä, koska eurooppalainen patentti on erittäin tärkeä kysymys – erityisesti kun ajatellaan eurooppalaista tutkimusta. Joku puhui äsken tutkimuksen puiteohjelmasta, ja varmaan voimme tehdä tässä yhteistyötä, ja on erittäin tärkeää, että vihdoinkin saataisiin aikaan eurooppalainen patentti eurooppalaisille yrityksille ja sen mukana kasvua. No sitten yritysten osalta on myöskin erittäin tärkeää, mutta ikävä kyllä kyse on nyt sitten kansalaisten ja työntekijöiden oikeuksista, mutta tämä liittyy myöskin yrityksiin. Eli meidän pitäisi viitata nyt työntekijöiden oikeuksiin, jotka siirtyvät maasta toiseen ja joilla pitäisi olla sosiaalioikeuksia, esimerkiksi eläkeoikeus. Ja mielestäni tämä on erittäin tärkeää. Ja totta kai myöskin, mitä tulee ammattitutkintojen tunnustamiseen, mehän tiedämme, että komission jäsen Barnier haluaa uudistaa vuoden 2005 direktiiviä, joka ei ollenkaan sovi nyt markkinatilanteeseen. Ja liikkuvuus, ammatillinen liikkuvuus on keskeistä sisämarkkinoilla, joilla pitää olla innovaatiota, koska jokaisesta maasta voidaan oppia jotain. Eli tässä meillä on tärkeää työtä tehtävänä, ja uskon, että voimme tässä yhdessä onnistua komission ja neuvoston kanssa. Ja sitten on vielä asia, jota on odotettu pitkään, sosiaalitalous. Siitä pitää olla Siinä pitää olla myöskin osuuskuntia mukana. Nekin liittyvät kaikkiin yhteiskunnan tasoihin ja ne voivat tehdä yhteistyötä pk-yritysten kanssa jokaisessa jäsenvaltiossa. Ja tämä on nyt keskeistä ja ensimmäistä kertaa se on nyt kirjattu. Ja no en tietenkään voi puhua pelkästään hyvää, on tässä vähän epätarkkuuksia ja näistä pitää vielä keskustella syvällisemmin ja katsoa esimerkiksi innovaation osalta, Turunen ja Ryle puhuivat vihreästä kasvusta ja julkismarkkinoista, ja olen täysin samaa mieltä Rylen kanssa näistä julkismarkkinoista. Me olemme jo tehneet yhteistyötä näissä kysymyksissä, ja meidän on saatava nämä sosiaaliset ja ympäristökriteerit mukaan ja luoda todelliset vihreän kasvun julkismarkkinat, jotka edistävät työllisyyttä ja talouskasvua Euroopassa. Mutta samalla en ole ihan samaa mieltä teidän kanssanne, kosken olin konferenssissa, joka liittyy eurooppalaiseen liikenteeseen, ja keskustelin, ja siis on paikka, että Saksa ja Ranska ovat hiukan vastahakoisia, mutta muut maat ovat erittäin avoimia keskustelemaan siitä, että uudistetaan ja parannetaan ja tasapainotetaan julkisen ja yksityisen tason yhteistyötä, myöskin mitä tulee liikennepalveluihin, jossa valtioissa tämä toimii hyvin. Ranskassa on Sapään laki, se toimii hyvin, ja sitten toisissa maissa tämä ei toimi hyvin. Eli meidän täytyy nyt parantaa tilannetta. Tietenkään kyse ei ole tekstistä, joka nyt olisi väärän suuntainen, ja mehän olemme erittäin valppaina. Jos olisi tällainen teksti, niin toivottavasti teksti saadaan tästä aikaan, mutta sen pitää olla sitten näiden kuulemisten ja analyysien jälkeen vasta, jotta todellakin voimme ottaa huomioon kaikki pyynnöt, joita kansalaisilta tulee, ja myöskin yrityksistä ja eri yhteisöiltä, jotka ovat mukana kaikessa tässä julkisen ja yksityisen tahon yhteistyössä. Ehkä meidän pitäisi mennä vielä paljon pidemmälle, koska tämä on tärkeää erityisesti yrityksille Ja myöskin kasvun kannalta meidän pitäisi mennä pidemmälle, mitä tulee väärennösten torjuntaan. Oli kyse sitten tuotteista, joita on konkreettisesti liikkeessä kaikissa maissa – mutta myöskin internetissä. Ja meillä on kaikilla sama ongelma, ja meidän pitää nyt löytää uusia ratkaisumalleja, koska tästä on tulossa todellinen katastrofi ja vitsaus sisämarkkinoille. Sitten löysin jotain, joka oli mielenkiintoista tässä tekstissä, mutta joka ei mene riittävän pitkälle, erityisesti mitä tulee pankkikulujen avoimuuteen. On hyvä, että tästä puhutaan, mutta Tämä on tärkeää yritysten, erityisesti pienten yritysten kannalta. Kun puhutaan itsesääntelystä pankkien osalta ja itsesääntelystä, me tiedämme, mitä se merkitsee. Ja tämä termi on erittäin vaarallinen, ei pelkästään kansalaisille ja kuluttajille ja pankkien käyttäjille, mutta myöskin pk-yrityksille, jotka on suojeltuja ja jotka usein joutuvat tällaisten ylisuurten pankkimaksujen uhreiksi. No en nyt halua puhua liian pitkään, mutta pidän kuitenkin erittäin ikävänä, ja olen tästä jo puhunutkin Barniain kanssa. Eli on ikävää, että tästä on tehty vain tiedonanto näistä yleisöllisistä palveluista, ja on erittäin ikävää, ettei meillä ole tekstiä, joka liittyisi yleisiin talouspalveluihin. Koska Euroopan markkinoilla – Toimitaan suurten yritysten kanssa ja pk-yritysten kanssa, kuluttajien ja kansalaisten kanssa, mutta myöskin yleisöllisten talouspalveluiden kanssa. Kaikki nämä liittyvät yhteen, ja jos me haluamme harmoniset dynaamiset markkinat, joilla, joka pystyy kilpailemaan maailmassa Kiinaa ja Intiaa, Brasiliaa vastaan, meillä pitää olla selkeitä sääntöjä, jotka kaikki jäsenvaltiot hyväksyvät – ja jotka voivat dynamisoida sisämarkkinoita, mutta myöskin ulkoisia markkinoita. Ja tämä on tärkeää. Tässä tekstissä on aukkoja, siihen pitää tehdä täsmennyksiä, siellä on hyviäkin asioita, se on aika myönteinen, mikä ei ole täydellistä, kaikkea voidaan aina parantaa. Joten toivon, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä täällä. Varmasti kolme esittelijää kaikki varjoista voivat tehdä hyvää yhteistyötä, mutta on tärkeää, että myöskin teollisuus- ja työllisyysvaliokunnan kanssa voidaan tehdä yhteistyötä, ja sitten ajattelen naisia sisämarkkinoilla, ei pidä unohtaa sukupuolten välistä tasa-arvoa, sosiaalinen elämä, työelämä. Eli näissä kolmessa valiokunnassa, no tietysti myöskin kauppa liittyy tähän. Eli meillä pitää olla tiivistä yhteistyötä, jotta voimme ennen mandaatin loppua ainakin uudelleen dynamisoida ja luoda uutta luottamusta pk-yrityksiin. Euroopan pitää nyt ryhdistäytyä ja näyttää tietä muulle maailmalle. Kiitoksia näistä hyvistä kohdista. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? No tämä nyt ei vielä ole toinen kierros, mutta Kreutzmann ei vielä ole käyttänyt puheenvuoroa. Ja minäkin odottelen omaa vuoroani, kunnes muut ovat saaneet puhua. Kreutzmann, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää muutamia kommentteja, kun olen varjoesittelijä koko tähän kompleksiin. Täällä puhuttiin jo siitä, että kuluttajalle ähm, energian toimivat sisämarkkinat merkitsee edistysaskelta. Äh, täällä korostetaan sitä, että ei pidä ajatella pelkästään yrityksiä, vaan pitää ajatella myöskin kuluttajia ja et silloin on mahdollisuus myöskin kilpailuun, se on aina hyvä. Kilpailu on yleensä parempi kuin se, että on monopolihinnat. Me koemme Saksasta, että meillä ei ole monopoleja, mutta meillä on oligopoleja. Ja me toteamme, että kun bensan hinnat nousevat, niin tämä tapahtuu aina hyvin koordinoidusti. Ja me tiedämme, että on yrityksiä, jotka sitten poikkeavat näistä hinnoista. Euroopan eh, rajojen, rajat ylittävän radiolähetykset ne, ja digitaaliset ähm, asiat, ne, niiden täytyy tulla myöskin kaikkien Euroopan kansalaisten eduksi. Ja sitten äh, kansalaisille on tärkeää myöskin ammattitaito, ammattikoulutus me voimme tuoda sisämarkkinat hyvin lähelle kansalaisia, jos hän kansalaiset tietävät. Ja eilen illalla näin televisiosta, miltä liikkuvuus saattaa nähdä. Näyttää tsekkilääkärit, jotka ansaitsevat siellä omassa maassaan pelkästään tuhat euroa kuukaudessa, niin muuttavat Saksaan tai Englantiin, missä he voivat ansaita enemmän. Me tiedämme, että sisämarkkinoilla on liikehdintää ja mitä tulee todistusten vastavuoroisen tunnustamisen, niin se on erittäin tärkeää ja mm, mitä, ehkä tässä olisi hyvä, jos olisi eurooppalainen ammattitutkintotodistus. Ja säädeltyjen ammattien alalla tämä voitaisiin silloin dokumentoida ja rajat ylittäen kansalaiset, jotka menevät äh, siis toiseen maahan töihin, niin silloin säästetään koko joukko rahaa ja markkinoiden keskitetty valvonta ja parempi koordinointi tullin ja markkinavalvonnan kohdalla ja samat suuntaviivat tullivalvonnan alalla ja tuoteturvallisuuden kohdalla tässä olisi kahdenlaista etua. Ensinnäkin kuluttajia suojellaan vaarallisilta tuotteilta ja sitten toiseksi luodaan valmistajille turvalliset tuotantoolosuhteet niille, jotka tekevät turvallisia tuotteita ja tässäkin kohdin pitää taas markkinavalvonta mainita. Meidän täytyy tässä miettiä vielä tarkemmin, niin me aina olemme todenneet joka vuosi, että kun leluja tulee Euroopan markkinoille, sellaisia, jotka eivät vastaa meidän odotuksiamme, niin sitten kun keskustellaan siitä, että missä näitä heikkoja kohtia on, jos tulee kiinalaisia leluja, niin niitä tulee osittain Rotterdamin kautta keskeisesti Euroopan unioniin. Jos me pystymme tähän kohtaan saamaan yhteisvastuun, niin mehän tunnemme Frontexin, niin siinä kohdin jäsenvaltiot ovat hyvin solidaarisia rajavaltioiden kanssa, niihin, jotka ensin nämä tuke, tuntevat tämän direktiivin ongelmat, niin meidän täytyy tässä kohdin miettiä, että tarvittaisinko markkinavalvontaan enemmän solidaarisuutta, jos komissaarit vain sanovat, kun minä tämän mainitsen, niin komissaarit sanovat, että tämä on jäsenvaltioiden asia ja meidän täytyy markkinavalvontaviranomaisille eri jäsenvaltioissa antaa toimintamahdollisuudet ja tullille toimintamahdollisuudet. Tähän, tämä on hyvin kriittinen kohta, täytyy tämä sanoa Rova Ryle. E, mainitsi mm, joukkokanne ongelman tässä aikaisemmin. Kun tällaisesta keskustellaan Euroopassa, niin siitä pitää keskustella hyvin varovasti Toisaalta tämä on kuluttajien edun mukaista, että he saavat omia oikeuksiaan toteuttaa, mutta toisaalta minä voin vain varoittaa siitä, että otetaan käyttöön amerikkalainen järjestelmä Eurooppaan. Se ei hyödytä sen paremmin kuluttajaa kuin yritystäkään, ei saa sille tielle lähteä, mutta todellakin on niin, että tässä on parannuksen tarvetta ja varmasti myöskin neuvottelutarvetta ja me varmasti olemme mukana keskusteluissa ja sitten minä puutan, minulta puuttuu esimerkiksi äh, roaming äh, maksujen poisto. Mm, se, täällä käydään mielenkiintoisia keskusteluja, mutta olen varma, että me pystymme tässä kohdin vielä saamaan tuloksia aikaan, mutta meidän täytyy muiden valiokuntien kanssa vielä koordinoida työtä niin, että ei aina toisteta samoja asioita ja että vältymme siltä, että työt tehdään kolmeen kertaan. Sisämarkkinoiden parantaminen on tärkeää, mutta meidän täytyy kuitenkin huolehtia siitä, että muissa valiokunnissa, joissa asia käsitellään, että tämä sisämarkkina-aspekti otetaan myöskin keskustelussa huomioon. Kiitoksia. Uh, thank you very much indeed. Kiitoksia. No ehkä itse voisin ottaa esiin muutaman seikan sekä puheenjohtajana että varjoesittelijänä Koreiden kampoksen mietinnön osalta. Sitten ensinnäkin muutama ajatus tästä prosessista. Oli hyvä, että Kalnietti keskittyi siihen, mitä meidän täytyy saavuttaa seuraavan neljän kuukauden aikana. Ja hän oli aivan oikeassa, kun hän sanoi, että tämän valiokunnan prioriteetti on se, että havaitaan ne alat, joilla haluamme toimintaa näiden 50 ehdotuksen osalta. Tämä nyt ei ole mikään yhtenäinen lainsäädäntöpaketti, eikä sen ollut tarkoituskaan olla, mutta tämä on kuitenkin erittäin poliittinen kysymys. Ja politiikka on nyt tässä hyvin keskeistä. Ja Schwab, Schwab, haloo. Siis minä nyt puhun valiokunnan. Olisi hyvä, jos, jos te haluatte puhua kollegoiden kanssa, niin ehkä voitte lähteä salista ulos. Niin, olisi erittäin hyvä, jos kaikki esittelijät ja varjoesittelijät keskittyisivät siihen, mikä on se tärkein poliittinen viesti, jonka haluamme välittää. No, tästä keskustelusta on nyt käynyt tähän mennessä ilmi, että siis Ryle. Anteeksi, Ryle, halo. Siis tiedän, että meillä nyt on asioita, jotka liittyvät rakennusaiheisiin, mutta niistä ehkä voidaan puhua sitä ulkopuolella niin on tärkeää, että mietimme, millaista lisäarvoa meillä on tarjottavana tähän prosessiin. Valtaosassa tapauksia kollegat ovat suhteellisen tyytyväisiä näihin 50 ehdotukseen. Ehkä voisimme lisätä muutaman, mutta varmaankin komissio on kuitenkin tehnyt hyvin laajaa työtä, mutta 50 ehdotusta se on tietysti liikaa, kun halutaan valita vähän prioriteetteja. Ja jotkut niistä ovat vain toistua siitä, mitä jo tapahtuu. Ja Vianion kanssa oli samaa mieltä siitä, että ammattipätevyyden vastavuoroinen tunnustaminen on tärkeää, mutta komissio on jo sitoutunut uudistamaan tätä, joten mielestäni tämä voisi olla yksi ehdotuksistamme. Siten on tärkeitä kysymyksiä, joiden osalta meidän pitää rohkaista jäsenvaltioita vauhdittamaan ja tehostamaan omaa vastuutaan, jotta sisämarkkinat toimisivat kaikin puolin tehokkaammin. Ja monet teistä jo puhuivat asioista, kuten se, että konsolidoidaan, integroidaan kaikki alueet ja keskeytyt asiointipisteet, oikeudellisen avun saanti, ei-lainsäädännölliset, anteeksi nyt en oikein löydä oikeita sanoja, no mutta kaikenlaisia asioita, nämä toimintapisteet, ne ovat alueita, joissa jäsenvaltiot voisivat edetä suht nopeasti, ja mitä tulee paljon direktiiviin, Siihen on nyt investoitu hyvin paljon rahaa monissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi nyt tulee näihin keskitettyihin asiointipisteisiin. Ja tällainen investointi menee hukkaan, ellei aloiteta uudistaa tätä pakettia. Ja sitten toinen kohta, jossa sisämarkkinapaketti on oikeastaan aikamoinen pettymys, eli se, että edistetään sisämarkkinoiden arvoa kuluttajille ja yrittäjille, erityisesti pk-yrityksille, ja kannustetaan heitä olemaan enemmän mukana tässä prosessissa. Muistan, että meillä oli paljastava kuuleminen Gebhardin alaisuudessa palveludirektiivistä, ja maat, joissa on keskitettyjä asiointipisteitä, sanoivat, että sinne tuli enemmän tiedusteluita oman maan yrityksiltä, jotka halusivat löytää uusia kaupankäyntimahdollisuuksia. Ja tämäkin liittyy siihen kysymykseen, josta monet puhuivat, eli että kansalaiset eivät näe mitään etua tässä kansalaisethan ovat myöskin pieniä yrityksiä, ovat työntekijöitä ja heidän yrityksensä ovat monissa tapauksissa mukana sisämarkkinoilla. He eivät välttämättä näe tätä yhteyttä. Mutta tärkeämpää on vielä se, että pienet yritykset ovat turhautuneita, koska he eivät tunne, että sisämarkkinoilla tehdään riittävästi heidän hyväkseen. Ja jos heistä ei tunnu täältä, niin sitten meillä on valtava aukko siinä, mitä voisimme saavuttaa. Ja jotkut seikat, jotka monet ottivat esille, erityisesti Ryyle, liittyen siihen, miten pk-yritysten pitäisi päästä sisämarkkinoille, sekin on asia, johon jäsenvaltiot voisivat puuttua nyt. Eurooppalaisessa sääntelyssä ei ole mitään, joka estäisi tämän, mutta kyseessä on tapa, jolla tämänhetkisiä sääntöjä tulkitaan. Ja tämä liittyy hyvin paljon Kalnietin mietintöön ja hallintoon. Ja esimerkiksi julkiset hankinnat on yksi keskeisiä asioita, joihin voimme lisätä lisäarvoa. Ja se, miten käytetään julkisia käytäntöjä, ja jotta voidaan edistää vihreitä hankintoja ja innovaatiota. Me tiedämme, että tämän ei tarvitse olla mikään valtava muutos oikeudelliseen puitteistoon. Komissio tarkastelee asiaa puolestamme, mutta on asioita, joita voidaan toteuttaa nopeasti. Jos on vaikka tulkintakysymyksiä, koulutukseen liittyviä kysymyksiä, elvyttäviä toimia. Ja osa näistä ongelmista huolta liittyy siihen, että julkiset hankinnat eivät kaikki mielestä ole väline, jolla voitaisiin lisätä kilpailukykyä tai innovaatioita. Ja joissain valtioissa, kun kävimme Ruotsissa Ruotsin puheenjohtajakaudella, niin muistatte varmaan, että Ruotsissa julkiset hankinnat ja näiden sääntöjen täytäntöönpano kuuluu Ruotsin kilpailuviranomaiselle, koska siellä nähdään, että tämä luo avoimet ja reilut markkinat. markkinat. Ja tällaisilla alueilla voitaisiin luoda lisäarvoa. Eli periaatteessa haluaisin sanoa, että meidän pitää nyt tarkastella välineitä, millä tavalla ja millä foorumeilla, siis Montihan käytti sanaa, millaisia foorumeita voitaisiin käyttää. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä monet sanoivat, eli kuinka tärkeä innovaatiopolitiikka on, teollisuuspolitiikka 2000-luvulla ja niin edelleen mutta meidän ei pidä tehdä päällekkäistä työtä, mutta meidän täytyy katsoa, millaisia foorumeita voitaisiin käyttää. Ja esimerkiksi innovaatiounionin osalta, no Queen on tehnyt selväksi, että hän on erittäin tyytymätön tutkijoiden liikkuvuuteen. Ja hän haluaisi käyttää tätä testitapauksena ensimmäisenä eurooppalaisen, paneurooppalaisen eläkerahaston osalta – koska on erittäin, se on haitta eurooppalaiselle tutkimusalueelle, eli tälläkin alalla voimme tehdä työtä. Eli voisimme puuttua joihinkin näihin asioihin, se olisi hyvä. Ja sitten viimeiseksi vielä haluaisin puhua tästä prosessista, koska monet teistä puhuivat siitä, että muut valiokunnat pitäisi saada tähän työhön mukaan. Olemme saaneet rohkaisevia vastauksia muilta valiokunnilta, ja kuten tiedätte, itse olen ottanut yhteyttä valiokuntiin ja pyytänyt heiltä lausuntoja, mutta jotkut ovat jo edenneet tässä hyvinkin nopeasti ja avaan jo keskusteluita monien muiden valiokuntien puheenjohtajien kanssa, jotta voimme toimia avoimesti. Ja aluksi meidän täytyy julkistaa oma aikataulumme keskustelujen osalta ja katsoa, voisimmeko kannustaa valiokuntiamme, jotka tekevät työtä tämän parissa, pitämään jonkin päivän vapaana, jotta esittelijät pääsevät tapaamaan meitä. Tämän aamun keskustelu mielestäni osoittaa koordinaattorien päätöstä jakaa tämä kolmeen mietintöön, koska ensinnäkin nähdään, tämä läheinen yhteys, mutta tässä on paljon ihmisiä mukana monista poliittisista ryhmistä, ja näin meidän täytyy toimia eri valiokunnissa. Ja meidän ei nyt pidä olla mitenkään mustasukkaisia kiistoista. Nyt ei ole sille oikea aika, vaan meidän pitää miettiä prioriteetteja ja miettiä, miten olemassa olevia resursseja voidaan jakaa uudelleen, jotta asiat saadaan eteenpäin. Ja tämä nyt on mahdollisuus jotta voimme uudelleen käynnistää sisämarkkinat, ja sehän tietysti oli Montin mietinnön tarkoitus. Eli meidän täytyy nyt ratkaista kaikki nämä kysymykset kansalliselta kannalta. Eli on hyvä, että kaikki esittelijät ovat nyt mukana tässä. Ja sitten ihan lopuksi vielä muistuttaisin, että poliittisesti olemme saaneet aikaan huomattavaa vaikutusta lui Grekin mietinnöllä, koska kaikki puolueryhmät tukivat sitä äänestyksessä. Jos nyt haluamme uudelleen ohjata resursseja ja sanoa hallitukselle, että nyt tarvitaan todellista toimintaa, niin meidän täytyy nyt onnistua samalla tavalla tämän mietinnön osalta. Oma mietinnön tarkoitus on se, että ne menestyvät vain, jos ne saavat laajaa tukea äänestyksessä, ja varmaan kaikki ymmärtävät tämän, ja monet teistä ovat puhuneet näistä asioista, eli näillä aloilla meidän pitää keskittää työmme ja minä teen Antonion kanssa erityisesti yhteistyötä varjoesittelijänä, mutta kun meillä on koordinaattorien kokous, ja muistuttaisin vielä kaikille, että koordinaattorit ovat vastuussa, niin kuin meillä on vastuu koordinoinnista, mutta pyydämme kaikki esittelijät, kolme esittelijää mukaan koordinaattorien kokoukseen. Busoi, niin hän ei olekaan koordinaattori, vaan Kreutzmann. Eli he tulevat sitten koordinaattorin kokoukseen ja siellä tarkistellaan sitten säännöllisesti se, mitä nämä asiat ovat edenneet. No nyt haluaisin, Bramtos nyt on täällä, täällä on hyvä tiimi komissiosta, eli ehkä hän voisi tehdä muutaman kommentin siitä, miten komissio näkee tämän prosessin etenemisen. Ja sitten meillä on vielä aikaa loppupuheenvuoroille kolmelta esittelijältä, mikäli he haluavat, ja kaikki muutkin vielä. Turunen halusi vielä puheenvuoron, Schwab. Eli seuraavaksi komissio, ja sitten ehkä vielä lyhyt yhteenvetokierros niiltä, jotka haluavat puhua, koska meillä on vielä puoli yhteentoista aikaa, puoli kahteentoista asti aikaa, mutta ehkä komissio ensin. Merci beaucoup, monsieur le président. Ähm, Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset kaikille, jotka ovat tänä aamuna käyttäneet puheenvuoron. Keskustelu oli komission mielestä erittäin mielenkiintoinen ja olemme huomanneet, että tuette vahvasti komission yleistä lähestymistapaa ja ehdotuksia. Samoin tässä on huomattu, että meidän täytyy keskittää huomiomme näihin kolmeen pilariin. Yritysten etujen eteenpäin viemiseen, kansalaisten luottamuksen saavuttamiseksi ja Ja Me vahvasti ja tekin tuotte tätä lähestymistapaa. Tämä on myös sellainen lähestymistapa, jota tuottiin neuvostossa, koska kilpailukykyneuvosto on jo työstänyt tätä asiakirjakokonaisuutta ja huomenna se hyväksyy ensimmäiset johtopäätöksensä. Nämä ovat tällaiset väliaikajohtopäätökset siinä mielessä, että neuvosto, joka on suhtautunut myönteisesti tähän lähestymistapaan, ei ole vielä omia prioriteetteja määrittänyt. Tämä on siis työtä, jota neuvosto jatkaa myös Unkarin puheenjohtajuuskaudella. Ja meidän mielestämme äärimmäisen tähdellistä olisi se, että toimielimet tämän näinä tulevina aikoina tekevät työtä lähtien liikkeelle jostain tietystä päivämäärästä, joka täytyy määritellä, joka riippuu tietysti oman työn etenemisen, etenemisestä. Toivottavasti toimielimet voivat löytää poliittisen yhteisymmärryksen näistä prioriteeteista, joita haluamme sisämarkkinoiden osalta ottaa huomioon. Mitä tähän prosessiin tulee, niin jossain tietyssä vaiheessa tässä nyt täytyy mm, päättää se, milloin tapaamme niin, että voimme keskustella asioista, joita saadaan aikaiseksi se, että jäsenvaltiot todella tarttuvat tähän hankkeeseen. Niin kuin puheenjohtajakin sanoi, ja eritoten mitä tulee hallinnointiin, niin sen osalta ei ole vielä tarpeeksi vahvoilla, joten prosessin osalta, tämän, nyt ollaan tässä neuvost, neuvotteluvaiheessa, näitä vielä trilogiksi voi kutsua, mutta tätä käydään samalla rinnakkain tämän yhteispäätöslainsäädäntömenettelyn kanssa ja tässä olla, se tulee olemaan hyvin tähdellinen hetki ja tämä varmasti tulla, tulee tapahtumaan tämän konsultaation jälkeen, joten komissio konsultaation jälkeen tulee avoimella tavalla oman raporttinsa nyt antamaan ja tietystikin tämä tulee myös vaikuttamaan kolmen elim, toimielimen väliseen sopivukseen näistä prioriteeteista. Täällä on esitetty tiettyjä kysymyksiä, koska tässä nyt on kovin vähän enää aikaa jäljellä, niin niihin on ehkä vaikea vastata, mutta haluaisin todeta, että me olemme täysin valmiita vastaamaan kahdenvälisestikin mahdollisiin kysymyksiin tietystä toimista, joihin kenties suhtaudutte kriittisesti ja jotka kaipaavat enemmän selityksiä. Me olemme valmiita kyllä vastaamaan näihin kysymyksiin. Okay, well, I, thank you very much. Kiitoksia. On hyvä, että muistutitte meitä siitä, että neuvosto myöskin tarkastelee asiaa, ja siksihän halusimme myöskin liittyä tähän keskusteluun. Ja tietysti komissio ottaa kaiken tämän huomioon, kun se laatii loppuraportin. Ja muistuttaisin, että nyt puhutaan ehdotuksesta, johon liittyy kuuleminen. Eli poliittiset suositukset ovat siis keskeisen tärkeitä. Meillä on vielä aikaa lyhyelle yhteenvedolle esittelijöiltä. Schwab on myöskin koordinaattori ja hän halusi puhua. Eli ensin Schwab, sitten Kreutzmann Correa de Campos ja Kanniete. Eli Schwabensin, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tiedetkin pyydän ensiksi anteeksi sitä, että puhuin samaan aikaan, kun täällä keskustella minun, minulla on nyt työntekijöiden kanssa avustajien kanssa hiukan ongelmia niin, että minä en suinkaan ole kiinnostumaton asiasta. Minä, minusta tämä on hyvä perusta saavuttaa, niin kuin komissiokin juuri sanoi, että lopuksi mm, voimme todeta, että, ja siis totean, että muutkin puhuvat kuin minä puhun samaan aikaan, niin että meidän täytyy saada valiokunnassa suuri enemmistö, jos haluamme päästä eteenpäin töissämme, ja meidän täytyy ajoissa myöskin miettiä sitä, että miltä pohjalta me lähdemme etenemään, kun herra Grechin ehdotus tai se vaatimus, minkä me kaikki olemme yhdessä esittäneet, että pitää olla kokonaisvaltainen lähestymistapa, se on oikein, mutta minä totean kuitenkin, että tässä ollaan hyvin erimielisiä silloin, kun pitäisi konkreettisia vaatimuksia esittää. Ja minä pyydän, että meidän pitää heti alussa sopia siitä, että nämä yhdessä esitetyt vaatimuksemme, että pidetään niistä kiinni jos en halua sanoa, että me tässä ryhtyisimme riitelemään, mutta jos meidän täytyisi kaikkien äm, työstää näitä asioita, niin pyydän, että kaikki tukevat sitä, mitä tulee siihen, mitä Rova Ryyle sanoi. Mm, ja mitä tulee näihin joukkokanteisiin, niin minä haluaisin sanoa, että tässä on kyseessä myöskin täytäntöönpano-ongelma. Täytäntöönpano on se tärkein ongelma. Eh, eli sitä voidaan parantaa silloin, jos täytäntöönpanoa parannetaan, mutta kuten sanottua, niin täytäntöönpano on ongelma. Kollega Korea Kampos totesi, että meidän täytyy saada jälleen kansalaisten luottamus osaksemme. Meidän täytyy työstää sitä vielä paremmin. Eli tästä kohdin meidän täytyy tehdä myöskin konkreettisia päätelmiä. Euroopan unionissa on 800 säädeltyä ammattia ja 200 niistä on säädelty ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa. Minä olen jännittynyt näkemään, että mitä tästä oikein tulee. Jos sitten laaditaan lista näistä säädellyistä ammatteista, miten sitten niitä voidaan puolustaa? Silloin meillä täytyy täytyy olla rohkeus sanoa, että ei me emme halua avata tätä sitä varten, että me haluamme sisämarkkinat, jotka parantavat kuluttajan tilannetta. Sitten julkiset hankinnat. Minusta tuntuu, että nämä yksityiskohdat, mitä täällä nyt esitettiin, niin meidän ei pitäisi täällä niin hirveästi siitä keskustella. Meidän täytyisi sanoa, että me olemme valmiita valiokunnassa pyrkimään parannuksiin ja parannukset ovat mahdollisia. Komission pitää ehdotuksessaan osoittaa, että on mahdollisuus parannuksiin. Ja sitten jos niitä ei ole saatu vielä loppuun vietyä, niin ei voida puhua myöskään lainsäädännöstä. Ja sitten lopuksi haluaisin sanoa, että jos tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa saavuttaa enemmistön meidän valiokunnassamme, niin silloin täytyy muiden parlamentin valiokuntien myöskin suostua siihen, jotta voimme yhdessä edetä. Ja tässä tämä vaatimus komissiolle, että meidän täytyy alueet ylittävät yhteistyötä vielä optimaalisesti muotoilla niin, että tämä vaatimus ei kohdistu pelkästään meihin parlamenttina, vaan meidän täytyy tehdä kaikkien yhteistyötä. Kansanpuolueen ryhmässä me tulemme perustamaan oman työryhmän ja kaikki kollegat, jotka valiokunnassa ovat mukana, niin ovat tervetulleita tähän mukaan. Ja sitten haluaisin kiittää kollega Kalnietteä lopuksi. On tietenkin olemassa koko joukko kohtia, jossa me voisimme parantaa hallintotapaa ja meidän täytyy sitä parantaa. IMI-toiminta järjestelmään viitattiin ja tässä kohden meidän täytyy jäsenvaltioiden tasolla yhteistyötä parantaa ja komissaari Barnierille, Barnierille kiitos tästä, koska hän pyrkii viemään tätä järjestelmää eteenpäin jäsenvaltioiden tasolla. Ja sitten lopuksi täytyy olla niin, että jäsenvaltiot ovat mukana tässä yhteisessä hankkeessamme ja kannattavat sitä. Ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Me ainakin olemme siihen valmiita. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, well, thank you very much. Kiitoksia siitä, että tuette sitä tapaa, jolla aiomme edetä. Ja on hyvä, että teette yhteistyötä EPPn kollegoiden kanssa myöskin muissa valiokunnassa, koska sitä on apua kaikille ryhmille, kun yritämme löytää yhteisen lähestymistavan ja käsitellä asiaa sillä tavalla, että voimme auttaa esittelemään, koska asiat ovat hyvin monimutkaisia. sitten Bernio halusi vielä lyhyen puheenvuoron ennen kuin palaamme esittelyihin. No puhun ihan lyhyesti, koska tämä nyt on oikeastaan johtopäätös, mutta sinä voit tietenkin tehdä myöskin johtopäätöksen. Olemme samaa mieltä siitä, että meillä on hyvin rikas ja kunnianhimoinen teksti, ja olen samaa mieltä siitä, mitä puheenjohtaja sanoi. Meidän pitää miettiä prioriteetteja ja poliittisia viestejä, joita haluamme välittää sisämarkkinoille. Ja mielestäni keskustelun aikana me kaikki mietimme noin kymmentä prioriteettia, joihin voisimme jo sitoutua ja saada aikaan tuloksia suht nopeasti. Eli mielestäni nämä prioriteetit on ehdottomasti nyt lyötävä lukkoon neuvoston kanssa, ja komissio totesi, että huomenna on kilpailuneuvoston kokous, ja toivottavasti siellä on jo mietitty tiettyjä prioriteetteja, ja että voimme edetä hyvin nopeasti, ja voimme katsoa, olemmeko samaa mieltä neuvoston kanssa ja voimmeko jo lähteä etenemään. Meillä on komission teksti, mutta lainsäätäjät ovat neuvosto ja parlamentti. Eli todellakin meidän täytyy tehdä yhteistyötä ei ainoastaan tällä parlamentin sisällä, vaan myöskin toisen lainsäätäjän kanssa, eli neuvoston kanssa. Ja se on hiukan vaikeaa 27 jäsenvaltion kanssa, mutta meillä on kuitenkin hyvin tiukka aikataulu. Kiitos. Right, let's... No niin, kiitoksia. Sitten vielä loppusanoja esittelijöiltä. Ensin Kreutzmann, oliko teille vielä jotain lisättävää? Haluaisin esittää hyvin lyhyesti se, mitä kollega Schwab sanoi, niin se on tärkeä. Meidän täytyy pitää mielessä se, että kun me kaikki hyväksymme nämä säädökset, niin täytäntöönpano täytyy kaikissa jäsenvaltioissa toteuttaa ja että se toimii myöskin niin, että meillä ei jälleen taas ole jotakin direktiiviä tai asetusta, jonka me hyväksymme, josta sitten jälkikäden todetaan, että jäsenvaltioissa mm, se eri lailla täytäntöön pannaan. Minun täytyy sanoa, että rahoituskriisin perusteella tässä ei varmaankaan ole helppo tilanne edessämme, eikä Eurooppa siitä ole kovasti ilahtunut. Mm, mutta kun seurataan tämänpäiväisiä keskusteluja ja todetaan, että jos puuttuu johtajuutta, niin olisi liian vähän, että puhutaan Euroopan puolesta, vaan aina puhutaan enemmän kansallisista eduista ja siksi nämä ehdotukset, mitä meillä on edessämme, niin on tärkeää keskustella niistä ja varmasti tulemme niitä täydentämään, koska komissio on tehnyt 50 ehdotusta ja tämä on hyvin laaja spektri, mutta meidän pitäisi sisämarkkinoita elvyttää ja meidän pitäisi myötä vaikuttaa siihen, että ihmisillä on enemmän luottamusta eurooppalaisiin toimielimiin ja meidän työhömme. Kiitoksia. Uh, thank you, Mr. Kreutzmann. Uh, professor... Kiitoksia sitten Korea de Campos. Hyvin pikaisesti puheenjohtaja. Minusta vaikuttaa siltä, että tässä on paljon yhtenäväisyyttä näkemyksissämme monista asioista, joissa aikaisemmin kenties oli hieman hankalampi löytää tätä yhteisymmärrystä. Tämä asia, jonka Kreutzmann juuri mainitsi, kansalaisten luottamuksen palauttaminen, tämä on aivan ehdottoman tähdellinen asia. On todella välttämätöntä saada tämä luottamus takaisin. Ja monissa puheenvuoroissa tähän asiaan puututtiinkin. Kansalaisten täytyy ö, saada tässä ottaa omakseen tämä hanke, aivan kuten hallitustenkin ja aivan kuten komissiokin sanoi, jäsenvaltioiden täytyy tuntea omistajuutta tähän hankkeeseen ja omilla kansalaisilla, kansalaisillakin tuo, täytyy olla tämä ownership-asenne tähän. Kaikki, mikä liittyy tiedotukseen kansalaisille ja suhteet parlamentteihin, nämä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Täytyy myös hoitaa koordinointi muihin valiokuntiin ja niin edelleen. Täällä puhuttiin monista asioista, pk-yrityksistä, julkishankinnoista ja niin edelleen, näin edelleen. Nämä ovat kaikki asiat, asiat, jotka eivät välttämättä suoraan liity tähän, mutta jotka ö, ovat erittäin tärkeitä kuitenkin sisämarkkinoiden kannalta. Tässä näen yhden hankaluuden vilpittömästi sanottuna. En usko, että on mahdollista saada suurtakaan yhteisymmärrystä ja enemmistöä joukkokanteen taakse, mutta kyllähän tätä asiaa voidaan viedä eteenpäin. No, ainahan hyvän lopputuloksenkin saatetaan päästä. lopuksi sanoisin, että valiokunnan puheenjohtajan ja koordinaattoreiden tekemä päätös siitä, että tämä oma, tämä oma mietintö jaetaan kolmeen osaan. Minun mielestäni tämä oli oikein älykäs ja hyvä päätös. Tästä tulee varmasti vaativa työ ja kovaa työtä, mutta aihe on äärimmäisen tärkeä. Tämä on vaativaa sen vuoksi, että sisämarkkina-aihe ei ole mitenkään mediaseksikäs aihe. Eikä tästä nyt pidä teennäisesti sellaista tehdäkään meidän työmme ja kotiläksymme tämän asian osalta ovat äärimmäisen tärkeitä tässä, jotta tästä asiasta tulee aivan eturintaman aihe. Thank you very much. And then to conclude, Mrs. Kiitoksia sitten lopuksi vielä Kalniete. First of all... Kiitoksia. Ensinnäkin halusin yhtyä kaikkiin kollegoihin, jotka sanoivat, että tämä on kansalaisia varten että minun osani mietintöä on se, miten sisämarkkinoiden hallinto saataisiin palvelemaan kasvua ja kansalaisia. Toiseksi olen iloinen voidessani todeta, että sisämarkkinapaketti tekee sisämarkkinoista näkyvämmät koko Euroopan parlamentissa. Ja myöskin tämä on keskeistä ja haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä ja varjoesittelijöitä heidän hyvästä työstään ja hyvistä mietinnöistä, jotka voidaan hyväksyä suurella enemmistöllä valiokunnassa ja toivottavasti myöskin täysistunnossa. Myöskin arvostan sitä, että lähestulkoon kaikki, jotka ovat tänään käyttäneet puheenvuoron, korostivat sitä, kuinka tärkeää on kokonaisvaltainen lähestymistapa näin tärkeässä kysymyksessä. Ja Steilerille vastaisin, että 28. järjestelmä, no se on Euroopan unionin puitteisto, joka ei korvaa kansallisia sääntöjä, vaan se on vaihtoehto niille. Ja sitä käytetään esimerkiksi Euroopan yrityksissä ensin täytyy miettiä asetuksia ja direktiivejä, ja totta kai meidän täytyy olla varovaisia, koska asetukset liittyvät toissijaisuuteen, mutta varmaan voidaan nähdä, että mitä aikaisemmin on tehty, ja aikaisemmin oli yhdistettyjä lakeja, osat niistä olivat asetuksia, ne pantiin suoraan täytäntöön, ja sitten oli direktiivejä, jotka täytyy siirtää kansalliseen lainsäädäntöön. Tähän liittyy nyt yksinkertaistaminen, mutta yleinen vaikutelma on, että yksinkertaistaminen toi mukanaan valtavia direktiivejä, joita välillä on vaikea panna täytäntöön, ja myöskin tarvitaan poliittisia kompromisseja, joita ei aina ole selkeästi määritelty, ja sekin aina vaikeuttaa siirtämistä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kiitos. I wanted to... Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä kaikkia kovasti siitä, että olette käynnistäneet tämän kunnianhimoisen hankkeen näin tehokkaasti. Ja toivotan teille kaikille parasta nyt joululoman aikana, koska tiedän, että teette työtä silloin, koska työtä täytyy jatkaa heti tammikuussa. Eli kiitoksia tästä. Eli tähän päättyy vuoden 2010 viimeinen täysimittainen kokous ja haluaisin kiittää kaikkia ponnisteluista tässä valikunnassa. Erityisesti haluaisin kiittää sihteeristöä, joka on antanut meille suuremmoista tukea tänä vuonna ja myöskin he ovat tukemassa esittelyitä joululoman aikana ja haluan kiittää kaikkia ryhmän työntekijöitä ja ensi viikolla Strasbourgissa ei ole kokousta, mutta meillä on sitten epämuodollinen kokoontuminen maanantai-iltana puoli seitsemältä C41 salissa. Ja sitten voimme vähän kertoa, mitä tapahtui Intian matkalla. Ja Joanna voi sitten vähän raportoida ja näyttää valokuvia matkalta. Joten toivottavasti pääsette paikalle ja myöskin henkilökuntanne avustajanne voivat tulla. Eli siis puoli seitsemältä maanantai-iltana Strasbourgissa. Halusin nyt vielä kiittää jokaista osallistumisestaan ja toivotan teille oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja nähdään sitten taas tammikuussa ja jatketaan kunnianhimoisesti ja energisesti sisämarkkinavaliokunnassa. Eli kiitoksia. Um, I, can I just remind coordinators that we're going to start... Muistuttaisin vielä koordinaattoreille, että aloitamme kello 11.30 kokouksen. Eli pidetään koordinaattorin kokous mahdollisimman lyhyenä, koska Rova